Good afternoon. I like to draw... Hyvää iltapäivää. Haluaisin kiinnittää huomiota, nyt tähän kokoukseen niin, että voimme pikkuhiljaa aloitella. Voisimmeko aivan ensimmäiseksi hyväksyä esityslistan, esityslistan kohdan yksimukaisesti? Varmaankin voimme. Haluaisin vain muistuttaa teille, että kello 15.30-17 käymme keskustelua Euroopan unionin kannasta ihmisoikeusneuvoston. Siinä tässä keskustelussa esitellään uusi tutkimus ja viiden ja seitsemän välillä käymme ensimmäisen keskustelun herra Toijermanin kanssa. hän on neuvoston ihmisoikeustyöryhmän uusi puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa teidät herra Toijerman tänne kokoukseemme. Ja poikkeuksellisesti jatkamme kokoustamme kello 18.20, sillä Euroopan parlamentin tilapäinen valtuuskunta palasi Tunisiasta eilen. Ja tämä kohta esityslistalla hoidetaan yhdessä ulkoasiavaliokunnan ja Maghreb-valtuuskunnan kanssa. Toivottavasti voimme nyt sitten keskustelun pohjalta kehitellä joitakin konkreettisia ajatuksia siitä, millä tavalla Euroopan unioni parhaiten voisi tukea Tunisian vallankumousta. Tämä todella tuntuu aivan ennalta näkemättömältä, ainutlaatuiselta tilanteelta ja minun mielestäni se kantaa mukanaan paljon toivoa, mutta siinä on myös omat vaaransa. En tiedä, onko nyt oikein sanoa, mutta meidän täytyy tukea vallankumousta. Ei tätä tältä puheenjohtajakorokkelta ihan joka päivä tämmöisiä asioita sanotakaan. Kohta kaksi esityslistalla. Olotamme, että voimme hyväksyä pöytäkirjan 30. syyskuuta 2010 järjestetystä kokouksesta. Näin ollen se on hyväksytty. Ja sitten, hyvät kollegat, puheenjohtajan ilmoitukset seuraavaksi. Haluaisin kiinnittää huomiotanne tragediaan, joka koskettaa meitäkin. David Keitoun Kisule ja hänen tapauksensa, kun Viime viikon aikana on tapahtunut hyvinkin vakavia asioita ympäri maailmaa, niin meidän pitäisi kiinnittää huomiotamme David Kitokison murhaan. Hän oli hyvin rohkea ukandalainen ihmisoikeuspuolustaja ja LGBT-aktivisti. David Kito on käynyt usean, kävi jo usean otteeseen Euroopan parlamentissa ja aivan äskettäin hän osallistui valiokunnassamme kuulemiseen, jonka nimenä, nimenä oli ihmisoikeudet ja AIDS, Euroopan unionin rooli. 30. marraskuuta viime vuonna oli tämä kuuleminen. Ja hän todella kantoi huolta e, Ugandan LGTB-ihmisistä ja näytti meille järkyttäviä kuvia Rolling Stone-nimisestä, nimisen lehden kuvista, ei siis amerikkalainen lehti. Ja tässä lehdessä julkaistiin kuvia ihmisistä, joista tiedetään, että he ovat homoseksuaaleja, ja sanottiin, että heidät täytyy eliminoida. Ja Ugandan parlamentissa on edelleen käsittelyssä laki, joka liittyy tähän. 26. tammikuuta aamulla saimisten valitettavan uutisen David Kilton murhasta. Hänet murhattiin omassa kodissansa ja yhdessä AKT parlamentaarisen yleiskokouksen ja Euroopan parlamentin lgbt ryhmän puheenjohtajan kanssa annoimme lausunnon ja valittelimme tämän ihmisoikeustaistelijan kuolemaa. Alivaliokuntamme on useaan otteeseen ottanut huomioon tämän ihmisryhmän kohtalon Ugandassa ja joulukuussa 2010 täysistunnossa myöskin Kampalassa. Kampala välitimme viestin, että halusimme, että David Kieto palaisi pian viralliseen vierailulle Euroopan parlamenttiin. Some seconds. Haluaisin nyt kertoa siitä, näyttää hiukan sitä esitystä, jonka herra Kato esitti täällä, Keito esitti täällä, kun hän oli puhumassa 30. marraskuuta täällä alivalikunnan kokouksessa. Ja hetken kuluttua me pitäisimme, jos pitäisimme minuutin hiljaisuuden kunnioittaa tämän rohkean miehen muistoa. Ja haluaisin nyt jo muistuttaa teitä siitä, että teidän täytyy nyt laittaa kuulokkeet päähän, jotta voitte kuulla, mitä hän sanoi. No niin. What is so, so the violations now?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 So we will remember David Cato. Me muistamme David Caton. On aivan uskomatonta, että hän vieraili luonamme useampaan otteeseen ihan vain muutamia viikkoja sitten ja olimme erittäin huolissamme hänen palustansa Kampalaan. Jatkan tästä sitten vielä muutamalla ilmoitusasialla. Tällä viikolla parlamentissa varmasti kiinnitetään hyvin vahvasti huomiota Egyptiin. Siellä protestiliiketintä on vahvasti vahvistunut suuresti. Armeija on sitoutunut olemaan ampumatta mielenosoittajia, mutta YK on raportoinut yli kolmen sadan ihmisen kuolemasta kolmen tuhannen loukkaantumisesta ja satojen pidättämisestä. Hallitus on muutamaksi päiväksi täysin leikannut internetyhteydet ja egyptiläiset on, egyptiläisiltä on estetty kaikki yhteydet ulkomaailmaan. 13-30 tammikuuta oli selvää turvallisuus tyhjiötä ja YK on korkea edustaja on sanonut, että ei todellakaan ole koskaan nähty, että kansallinen poliisi tällä tavalla katoaa ja hän vaati selvitystä siitä, minkä vuoksi viranomaiset päättivät alistaa kansan tällaiselle uhalle ja kuka on tällä tavalla loukannut kansalaisten oikeuksia turvallisuuteen. EU-neuvosto äskettäin otti kantaa Egyptin tapahtumiin 31. tammikuuta ja ministerit pyysivät, että viranomaiset ryhtyisivät demokraattisiin uudistuksiin täysin kunnioittaen ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Ja neuvosto ilmaisi, että Euroopan unioni on valmis tukemaan institutionaalisia uudistuksia. Amnesty Internationalin ja Human Rights Watchin edustajia pidätettiin viime viikolla, samoin kuin monia muita journalisteja ja ihmisoikeusaktivisteja. Me saimme nämä uutiset myös Ran, äh, Tunisian perjantaina ja minä todellakin tuomitsin nämä kehityskulut hyvin vahvasti. Viimeisimpien tietojen mukaan, vaikka kansainvälisiä tarkkailijoita on vapautettu, niin egyptiläisiä aktivisteja on edelleen pidätettyinä. Ja varmasti kaikki olette yhtä mieltä kanssani siitä, että täytyy vaatia, että välittömästi kaikki protestoijat, ihmisoikeusaktivistit ja journalistit vapautetaan. Heidät on täysin laittomasti pidätetty tehty ja on toimittu varapresidentin sitoumuksia vastaan, kun hän on sanonut, että ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioitetaan. Vapautusten täytyy olla hallitusten ensimmäinen toimi. Muuten hallituksen ö, toimintaa ei voida tässä ottaa vakavasti, eikä sitä pitää yhtenä vuoropuhelun osallistujana, kun demokraattisia uudistuksia tehdään. Huomenna aamulla kello, aamulla kello yhdeksältä yhdessä AFET valiokunnan kanssa on Maghreb-valtuuskunnan kokoontuminen ja monet teistä varmasti haluat siihen kokoontumiseen osallistua. Toiseksi viimeinen ilmoitusasiani on sitten Euroopan unionin demokratia- ja ihmisoikeusväline. Sen osalta olemme juuri saattamassa loppuun Euroopan parlamentin valvontaa vuotuisasta toimista tämän tärkeän välinen osalta vuodelle 2011. Tärkein seikka, jonka voin teille nyt kertoa, on se, että täysin tuemme tätä välinettä ja sen tärkeimpiä tavoitteita, mutta meidän täytyy jälleen toistaa se, että yhä enemmän täytyy kiinnittää huomiota demokratian edistämiseen ja sen varmistamiseen, että välinettä käytetään todellisiin ihmisoikeushätätilanteisiin, kun muita, mitä muita välineitä ei voida hyödyntää. Välineen avulla täytyy ennen kaikkea keskittyä kansalaisyhteiskuntaan ja poliittisiin aktivisteihin. Tämä oli meidän viestimme, kun keskustelimme kahden esittelijän, Lochbihlerin ja Gaalin kanssa. Me toivoisimme, että Euroopan parlamentti osallistuisi enemmän painopistealueiden luomiseen tämän välineen osalta. Kolmas helmikuuta suurella enemmistöllä tuettiin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksia tämän välinen osalta. Euroopan parlamentti vain pyytää sitä, että Lissabonin sopimuksen määräyksiä delegoidusta säädöksistä sovelletaan ja ne otetaan huomioon myös Euroopan unionin ihmisoikeus- ja demokratiavälineessä. Ja sitten vielä yksi aivan uusi asia. Tämä liittyy kirjeeseen, jonka saimme kidutuksen vastaiselta kansainväliseltä järjestöltä, joka toimii Genevessä. Se on erittäin tärkeä järjestö. Tässä itse asiassa tämä järjestö vaatii, että Sveitsin hallitus kantaa omat kansainväliset vastuunsa. Jos George Bush Sveitsiin tulee edistämään oman kirjansa myyntiä, tämän merkittävän järjestön YK ö, yleispääsihteeriltä kuulin, että itse asiassa tämä kutsu George W. Bushille olikin peruttu. Ja varmaan olette yhtä mieltä siitä, että lähetän kirjan, kirjeen siitä, että, että hän on luonut sellaiset olosuhteet, missä rankaisemattomuutta ei voida hyväksyä. Kyllä tämä nyt oli aivan merkittävä edistysaskel, kun globaali kidutuksen vastainen järjestö onnistui toimimaan. Joten tietysti tässä tapetilla oli nimenomaan tämä kidutuskysymys. No niin, sitten tämänpäiväisen kokoontumisemme, kokouksemme tärkein Ja Tässä on kokonainen paketti asioita, jotka liittyvät ihmisoikeusneuvostoon. YK on ihmisoikeusneuvoston uudistaminen. Sitä juuri toteutetaan Genevessä ja New Yorkissa ja se pitäisi saattaa loppuun tämän vuoden heinäkuuhun mennessä. Alivaliokuntamme pyysi tutkimusta, joka esitellään meille tänään ja siinä analysoidaan Euroopan unionin roolia YK on ihmisoikeusneuvostossa sen jälkeen, kun se luotiin vuonna 2006. Siinä myös pohditaan Euroopan unionin roolia tässä uudistamisprosessissa. Menneisyydessä Euroopan unionilla on ollut vaikeuksia harjoittaa vaikutusvaltaansa ja puolustaa ihmisoikeuskantojansa. Nyt kun ulkoasian hallinto on toiminnassa ja siellä on oma ihmisoikeuspääosastonsa, josta olemme hyvin iloisia, niin korkean edustajan tiimin pitäisi vahvasti ohjata Euroopan unionin politiikkaa tällä alalla ja näin toivomme tapahtuvan, mutta koska Euroopan unioni ei ole ihmisoikeusneuvoston jäsen, vain yksittäin jäsenvaltiot voivat olla jäseniä, niin tässä on käytännön kysymyksiä, joihin täytyy puuttua. Ja todellakin toivon, että tämän päivässä keskustelussa, kun käymme läpi tätä tutkimusta, niin pääsemme hieman lähemmäksi mahdollisia vaihtoehtoja Minulla on ilo kutsua tohtori Karen Smith. Missä olette kanha siellä. Tervetuloa. Hän on luennoinut kansainvälisistä suhteista London School of Economicsissa ja hän on tämän Euroopan parlamentin tilaaman tutkimuksen tekijä Euroopan unionista ja ihmisoikeusneuvoston uudistuksesta. Ja tässä kokouksen aikana tämä tutkimus jaetaan teille kaikille. Tohtori Smith on myös Euroopan unionin ulkoasian politiikan johtaja omassa yliopistossaan. Hän on ollut äh, Firenzeessä Jean Monnet vierailijana ja tämän lisäksi hän on toiminut Italiassa vapaana toimittajana. 2007 hän sai Anna Lind-palkinnon loistavasta Euroopan unionin ulkopolitiikka- ja turvallisuuspolitiikkatutkimuksesta ja tohtori Smith on myös julkaissut useita akateemisia tutkimuksia. Tohtori Smith, tervetuloa vielä kerran tänne ja kuulemme mielellämme teidän näkemyksiänne tästä tutkimuksesta. Toivottavasti voivat, äh, voitte äh, pitää puheenne kymmenessä minuutissa ja sen jälkeen me voimme käydä keskustelua alivaliokunnan jäsenten kanssa. Tohtori Smith. Thank you very much. All right, I... Paljon kiitoksia. YK on ihmisoikeus neuvoston ja EUn siihen liittyvän roolin pohjalta. Minä olen tätä asiaa käsitellyt ja tämähän lähti liikkeelle vuonna 2006, kun neuvosto perustettiin. Minä katsoin sekä sisäisiä että ulkoisia vaikutteita, millä tavalla EU toimii tässä neuvostossa ja kävi ilmi, että vaikutus on ollut aika sekava. Kun katsotaan ihmisoikeusneuvoston toimia, niin siellä muut ovat olleet vetovastuussa lähinnä Afrikka-ryhmä ja islamilaisen verkoston ryhmä, ja EU ei ole toiminut kovinkaan voimakkaasti yksittäisten jäsenvaltioiden ja valtioiden tapausten tutkimista. Usein unioni on jäänyt eristyksiin eikä ole löytänyt muita tukijoita muiden maiden ja maaryhmien joukosta. Tämä on osoituksena siitä, että tällä hetkellä EUlla on aika haasteelliset oltavat neuvostossa, erityisesti kun on havaittavissa pohjois-etelä-akselilla selvä jakauma. EU sinänsä voisi toimia tehokkaasti, mutta lähestymistapa on ongelmallinen. Koordinointi ei toimi kovinkaan jouheasti ja sisäistä yhtenäisyyttäkään ei EUsta ole voitu kovinkaan nopeasti löytää. Se on vaikuttanut sen asemaan. Jäsenvaltiotkaan eivät vedä köyttä samasta päästä tiettyjen asioiden tiimoilta. Eikä EU ole halunnut kovinkaan nopeasti esittää valtiokohtaisia lauselmia. Konsensus periaatetta eu ajetaan ja se tietenkin tarkoittaa pienimmän yhteisen nimittäjän hakemista ja se ei edes auta asioiden käsittelyä. Eli Euroopan unionin pitäisi pyrkiä tekemään tiivimpää yhteistyötä muiden valtioiden kanssa, mutta se onnistuu tällä hetkellä vain tavanomaisten asioiden käsittelyn yhteydessä. Brysselissä toimitaan toisella tavalla kuin Genevessä ja EUn kanta ei ole kovinkaan johdonmukaisesti integroitu muihin politiikkasaroihin. Lisäksi me olemme, olen tarkastellut myöskin sitä, millä tavalla neuvoston toimintaa tulisi uudistaa. EU on kantanut kortensa kekoon tässä työssä, esittänyt lukuisia ehdotuksia neuvoston toiminnan tehostamiseksi. On todennäköistä, että että tilanne ei kovinkaan nopeasti muutu. Tilanne muuttuu kuitenkin siten, että tie, työt jaetaan tasaisemmin koko vuodelle ja se antaa hiukan joustavuutta ja lisää kesku, aikaa keskusteluille. Jos Euroopan unioni haluaa, että tutkimuksen pohjalta saadaan enemmänkin tuloksia aikaiseksi, niin unionin tulisi toimia mielestäni seuraavalla tavalla. Sen pitäisi selkeästi vastustaa alueellisen ryhmittymien toimintamallia. Muutoin ei synny selkeää ratkaisumallia sen suhteen, miten kaikki saataisiin vetämään köyttä samasta päästä. Lisäksi Meidän täytyy varmistaa, että erityislähettäjät voisivat äh, yksittäisten kokousten yhteydessä ottaa erityiskysymyksiä esille. Lisäksi pitäisi pyrkiä myöskin katsoa, millä tavalla voidaan seurata toimien täytäntöönpanoa ja pyrkiä ottamaan käyttöön tapauskohtaisia toimintavälineitä, mutta kaikkein tärkeintä on, että maakohtaisia päätöslauselmia ja mandaatteja voidaan tarvittaessa työstää. Lisäksi täytyy varmistaa, että ihmisoikeusasioiden korkea edustaja toimii edelleenkin luo, riippumattomasti jatkossakin. Lisäksi tekstistä löytyy monia suosituksia, joilla EUn roolia voitaisiin ihmisoikeusneuvostossa vahvistaa yleisellä tasolla. EUn roolia pitäisi mitä pikimmiten vahvistaa. Erityisesti ihmisoikeusneuvostossa EUn tulisi pyrkiä löytämään yhteistyökompaneita ja sitä kautta pyrkiä vahvistamaan neuvoston toimintaa ja varmistamaan, että todellakin ihmisoikeusneuvosto voi ajaa ihmisoikeuskysymyksiä. Ja se onnistuisi, jos EUlla oli voima, olisi voimakkaampi asema Genevessä. Euroopan unionin asema pitäisi linkittää paremmin Euroopan unionin ulkosuhtejärjestelmään. Euroopan unionin pitäisi toimia siten, että korkea edustaja tai sen varaedustaja voisi toimia tehokkaammin kolmansien maiden suuntaan vahvistaakseen omaa asemaansa neuvostossa. Näistä kysymyksistä pitäisi keskustella myöskin kolmansien maiden kanssa käytävissä kahdenkeskisissä neuvotteluissa, mutta myöskin EU-ssa silloin, kun keskustellaan strategisten kumppaneiden kanssa. Euroopan unionin pitäisi myöskin pyytää suoraa, suoremmin tukea Genevessä omien kantojensa tueksi ja esittää kritiikkiä, mikäli tällaista tukea ei ole odotettavissa. EUn Geneven valtuuskunnan pitäisi olla vahvassa asemassa silloin, kun koordinaatiokokouksia vedetään ja silloin, kun pyritään löytämään yhteinen sävel kolmansien valtioiden kanssa ja pyrkiä linkittämään Genevessä esitettävä kanta myöskin EUn yleisiin ulkosuhteisiin. Mutta EUta ei tule edustaa suoranaisesti neuvostossa, sillä se saattaa johtaa hankalaan tilanteeseen, eli että puheaika vähenee entisestään ja se saattaa taas johtaa epätasapainoiseen tilaan verrattuna muihin maihin ja maan ryhmittymiin. EU voisi esittää Euroopan unionin puolesta harvempia kommentteja. Eli Euroopan unionin tulisi pyrkiä varmistamaan, että viesti on selkeä, mutta että se välitetään useammalta taholta eli jäsenvaltioiden toimesta. Euroopan unionin tulisi toimia rohkeammin päätöslauselmien ehdotusten rintamalla, mutta ehkäpä heidän EUn pitäisi pohtia sitä, että pitäisikö EUn delegoida tämä työ jäsenvaltiolle. Eurooppa voisi tätä kautta toimia myöskin kunnianhimoisemmin neuvostossa ja sen pitäisi olla päällimmäisenä, päällimmäisenä tavoitteena. Kun katsotaan huolestuttavia tilanteita maailmalla, niin Euroopan unioni voisi käyttää laaja-alaisempaa arsenaalia osoittaakseen, minkälaisia ongelmia maailmalla ja ihmisoikeusrintamalla tällä hetkellä ilmenee ja sitä kautta vahvistamaan EUn roolia taisteltaessa ihmisoikeuksien puolesta. Kiitoksia. Dr. Smith. Kiitokset teille, hyvä tohtori. On erittäin mielenkiintoista kuulla siitä, millä tavalla me itse asiassa menetämme ehkä mahdollisuuden vaikuttaa, jos keskitämme kaiken vain Euroopan unionin ja sen yhteen yhtenäisen ääneen neuvostossa. Toistitte monia niistä suosituksista, joita me parlamenttinakin olemme jo hyväksyneet äh, aiemmissa vuosittaisissa mietinnöissämme, jotka eritoten liittyvät tarpeeseen taata ihmisoikeusneuvoston toiminnan ja erityismenettelyjen äh, riippumattomuus ja laajentaa niiden mandaattia ja aloitteen tekomahdollisuutta. Tämän lisäksi on erittäin hyödyllistä, kun toit esille sen, että tässä täytyy napakammin puhua yksittäisten maiden asioista. 16-18 maaliskuuta lähetämme valtuuskunnan Geneveen ja Genevessä tapaamme mahdollisimman monia jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kansalaisjärjestöjen, erityisedustajia ja niin edelleen. Niin että saamme asiasta hyvän kuvan. No niin, ennen kuin avaan keskustelulle mahdollisuuden, ehdotan, että kuulemme nyt EUn ulkoasian hallinnon edustajia. Ja Rova Arvitson, haluaisitteko tekin käyttää puheenvuoron ennen jäseniä tässä keskustelussa? Koska te edustatte täällä YK on ihmisoikeus komission, komissiota. Jos tämä sopii, niin pyytäisin, että vasta nimitetty ensimmäinen pysyvä neuvoston ihmisoikeus komitean puheenjohtaja herra Toirman käyttäisi puheenvuoron ensin. Thank you so much. Um... Kiitos tästä tilaisuudesta ja kiitos kutsusta tähän kokoukseen. Haluaisin sanoa, että pidän hyvänä keskustelua ihmisoikeusneuvosto muutosta ja sen aseman muuttumista, työn muuttumista ja voin kertoa myöskin jonkan tästä pysyvästä ihmisoikeustyöryhmästä. Ja ensi perjantaina tullaan käsittelemään erityisesti ihmisoikeusneuvostokysymyksiä EUn osalta valmistautumista tulevaan kokoukseen. Ajattelin myöskin, mikä on meidän suunnitelmamme ajatellen neuvoston uudistamista. Genevessä ovat nyt tulossa intensiiviset neuvottelut ennen kuin asiat siirtyvät New Yorkissa käsiteltäväksi. Olemme kiitollisia Euroopan parlamentille siitä, että se on teettänyt tällaisen selvityksen, jota haluaisimme tarkastella hyvin yksityiskohtaisesti ja josta myös haluaisimme käydä keskustelua myöskin kollegomme kanssa Genevessä, New Yorkissa ja jäsenvaltioissa. Lyhyesti haluaisin kommentoida joitakin asioita, jotka nousivat esille esityksessä. Eräät avainhavainnoista ja haasteista, joita EU on kohtaamassa, mitä tulee ihmisoikeusneuvostoon, on jo määritelty viime vuosina eri selvityksissä, mutta myös päivittäisessä työssämme, sillä kun kohtaamme haasteita ja yritämme selvitä ongelmista, jolloin me teemme havaintoja, ja tietysti monet toimet ovat jo käynnissä, joilla pyritään tarttumaan näihin haasteisiin ja joilla pyritään parantamaan toimintaa ihmisoikeusneuvostossa. Haluaisin sanoa jotakin suosituksista, jotka liittyivät yleisesti ihmisoikeusneuvostoon ja sitten EU-hun ihmisoikeusneuvostoon. Olemme pitkälti yhtä mieltä siitä, että se mitä Genevessä tapahtuu ihmisoikeusneuvostossa ei saa olla erillään siitä, mitä Brysselissä tapahtuu. Sen täytyy olla osa EUn ulkopolitiikkaa ja meidän täytyy katsoa, miten voimme harjoittaa hyvää vuorovaikutusta monen keskisen ja kahden keskisen tason välillä. Kun tulee sitten temaattisia kysymyksiä, esimerkiksi uskonnon tai oman tunnonvapaus ovat hyvin olennainen kysymys tästä, tai jos on kysymys erityistä maista. Se, mitä me teemme tai emme tee Genevessä, on läheisessä yhteydessä meidän kokonaisstrategiaamme suhteessa tiettyyn maahan ihmisoikeuspolitiikan alueella ja ylipäätään ulkopolitiikassa. Tätä koordinointia on parannettava. Totta kai pysyvällä työryhmällä on tärkeä rooli tässä, mutta myös siinä, että varmistetaan se, että on yhteys politiikan valtavirtaan. Eräs instrumentti, jota olemme pyrkineet hyödyntämään, on vahvistaa yhteistyötämme paikallisten työryhmien kanssa, kun on kysymys alueellisista kysymyksistä, joita ihmisoikeusneuvosto käsittelee. Esimerkiksi Genevessä tulevassa neuvostokokouksessa, kokouksessa, kun puhutaan lähi idästä en jo puhua se asiasta pelkästään kohomisella, vaan myöskin alueellisia asioita käsittelevän työryhmämme kanssa, joten tämä on osa meidän lähestymistapaamme. Olemme myös yhtä mieltä siitä, että se mitä tapahtuu ihmisoikeusneuvostossa täytyy, sen täytyy saavuttaa myöskin korkein taso EUn ulkopolitiikan muovaamisessa. Ja siksi olemme sitä mieltä, että on tärkeää meille, että kun ensimmäisen kerran nyt moniin vuosiin EUta edustetaan ihmisoikeusneuvoston korkeimmalla tasolla. Korkeudustaja Ashton menee Geneveen 28. päivä hiukan en, sitä ennen ihmisoikeuskomission jäsen on komissaari on Brysselissä. Ja ensimmäisen kerran myös sitä vuonna 2005 on ulkoasian neuvoston kokous keskustelemassa ihmisoikeusneuvostosta ja hyväksyy neuvoston johtopäätökset tulevaa Geneven istuntojaksoa varten. Joten uskomme, että olemme saaneet kohomissa käytyä ne keskustelut, jotka nousevat sitten Genevessä esille korkeimmalla poliittisella tasolla. Meillä on myöskin tarvetta parantaa edelleen sitä, mitä voimme puuttua asioihin. Monia asioita on tapahtunut sekä ihmisoikeusneuvostoon Genevessä että täysistuntoon yleiskokoukseen eh, Belgian kaudella eh, Tilmans oli kertomassa täällä viidennen toista ihmisoikeusneuvoston kokouksen tuloksista ja samoin myöskin yleiskokouksen tuloksista. Meillä oli paljon myönteistä kerrottavaa ja se oli pitkälti tulosta siitä, että toiminta oli intensivioitu sekä Genevessä että pääkaupunkien tasolla. Ja kun otamme esille systemaattisesti monenkeskisiä asioita, kahdenvälisissä suhteissa maiden kanssa ja myöskin ihmisoikeusvuoropuhelujen muodossa ja myöskin muissa yhteyksissä, on monia maita, joiden kanssa olimme järjestäneet videokonferensseja ja muun tyyppistä keskustelua, joiden tarkoitus on käydä keskustelua pelkästään ihmisoikeusneuvostosta ja yleiskokouksen kysymyksistä. Ja meillä on tulossa lukuisia tällaisia tapaamisia erilaisten maiden kanssa, mukaan luettuna Etelä-Afrikka, Marokko ja niin edelleen. Tämä myös nostaa esiin kysymyksen ja väitteen siitä, että EU pitäisi ylpeämmin esittää maakohtaisia päätöslauselmia. Totta kai olennaista äh, ajatellen ilman ihmisoikeusneuvoston uskottavuutta on sen kyky tarttua erityisiin ihmisoikeustilanteisiin sitä mukaan, kun niitä nousee esille. 2006, kun neuvosto luotiin, me odotimme silloin, että se tarttuisi reaaliajassa ihmisoikeustilanteisiin, mutta olemme edelleenkin kaukana siitä, että ihmisoikeus toimisi näin joten varmastikin myös EU osalta voi edistää sitä, että ihmisoikeusneuvosto puuttuu kiireellisiin tilanteisiin, kun sellaisia syntyy eh, olemassa olevissa, käynnissä olevissa kokouksissa tai erityisen kokouksen kautta tai muuten. Tämä liittyy tietysti myöhemmin siihen keskusteluun, jota käydään ihmisoikeusneuvoston uudistamisesta. Huomaamme kuitenkin myös, että viime vuosina on tapahtunut eh, mahdollisten eh, maiden esille ottaminen on muovautunut sen mukaan, minkälaisia liittoutumia on, mikä on päinvastaista sille, mitä pyritään saavuttamaan tällaisella maakohtaisella asian käsittelyllä, ja olemme voineet nähdä, että ottamalla käyttöön maa-aloitteita maan tahtoa vastaan merkitsee sitä, että joudutaan käyttämään paljon ö, pääomaa, henkilöpääomaa aika siihen, että lopataan alueellisia liittoutumia vastaan. Haluaisin muistuttaa esimerkiksi Sri Lankaa kestävästä kokouksesta ja olemme jatkuvasti tekemisissä tällaisten tilanteiden kanssa. Jossakin määrin on tiettyä jännitettä siinä, että luodaan alueet ylittäviä liittotomia maltillisten maiden kanssa, ja toista pyritäisiin sitten olemaan ylpeämpiä ja toimimaan eh, konfliktihakuisemmin. Eh, toisaalta tietysti toivon, että uudistusprosessissa saamme niin kuin muutettua sitä, mikä on se, mitä ovat ne työvälineet, joita ihmisoikeusneuvostolla on käytössä, silloin kun puhutaan maakohtaisista tilanteista. Mitä tulee sitten EUn politiikkaan ihmisoikeusneuvostossa yleisesti, on tärkeää, että kun on kysymys monenkeskisestä työstä ja myöskin pysyvän työryhmän työstä, niin näissä uusissa puitteissa me voimakkaasti sidomme yksittäiset jäsenvaltiot mukaan, käytämme niiden asiantuntemusta, että me käytämme poliittista omistajuutta näissä poliittisissa aloitteissa, joihin me ryhdymme ja harjoitamme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että ne ovat aktiivisesti mukana keskustelussa ja osaltaan vaikuttavat sisäisen kantamme muotoutumiseen, luonnosteluun. Ja on tärkeää, että EU kuuluu monella äänellä. Totta kai tärkeä ääni on myöskin puheenjohtajavaltiolla, mutta meidän tavoitteenamme on tarvist, ollut varmistaa se, että EUn kanta kantaa edustetaan mahdollisimman monella äänellä yksittäisten jäsenvaltioiden taholta. Emme näe mitään ristiriitaa näiden kahden välillä. Tämä on vahvistavaa. Ja tämä myös liittyy siihen, että kuulimme kommentin siitä, että mikä on eu panos blokkien muodostumiseen, jotta voitaisiin olla tehokkaita ei pelkästään Lissabonin sopimuksen toimeenpanossa, vaan myös työmme tehokkuudessa monenkeskisillä foorumeilla. Meidän täytyy saada vahvistettua EUn asemaa yleiskokouksessa. Ja meidän täytyy edelleenkin pyrkiä siihen, että yksittäisessä valtiolla on voimakas rooli, jotta ne voivat tukea meidän viestiämme. Mitä tulee itse uudistukseen, on erinäisiä asioita, jotka otettiin esille ja joista olemme yhtä mieltä. Ja niin kuin tiedätte, me olemme pyrkineet laajalti toisaalta hyödyntämään uudistusta niin, että saataisiin merkittäviä parannuksia ihmisoikeusneuvoston toimintaan. Ajattelen tiettyjä systemaattisia puutteita, joita sillä on, ja lähes kaksi vuotta sitten me käynnistimme sisäisesti kantojemme kehittämistä. Halusimme myös esittää innovatiivisia ajatuksia, ei pelkästään kantoja, vaan siis todella hyviä ajatuksia. Teimme paljon ö, yhteistyötä kollektiivisesti ja yksittäisesti. Jäsenvaltiot pyrkivät yli alue, alueista, alueet ylittävissä ryhmissä toimimaan. Tämän edestä myöskään tällä siinä, miten voidaan parantaa ylipäätään maa eh, tilanneselvityksiä tai miten voidaan ylipäätään eh, sitä, että voitaisiin olla uusia työn muotoja. Olemme voineet nähdä, että aina kun on kysymys kyvystä, joka neuvostolla on tarttua kiireellisiin tilanteisiin tai ottaa erityisiä kantoja esille tai ihmisoikeuskomissaarin kantoja, on voimakasta vastarintaa pyrkiä vahvistamaan näitä elementtejä ihmisoikeusneuvoston työssä. Ja tästä syystä johtaamme, olemme kohtaamassa hyvin vaikean neuvottelutilanteen Genevessä. Niin kuin tiedätte, vasta tänään lähetettiin ensimmäinen yhteenveto Geneven taholta siitä, mihin tämä uudistusprosessi on menossa. Siitä käydään nyt vasta keskustelua. Olemme valmistelleet yksityiskohtaisia kommentteja. Ja jälleen kerran haluamme korostamme työssämme ja suhteessamme ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajuuden suuntaan, että on tärkeää, että Geneve-prosessissa ei tarvita pelkästään kysymyksiä, jotka liittyvät yleisiin ihmisoikeustilanteen arviointiin, vaan myöskin muita ulottuvuuksia ulottuvuuksia, ennen kaikkea yksittäisiä maita koskevia selvityksiä, niin tilanteeseen liittyviä selvityksiä. Ja myöskin Kermen-prosessi on ensimmäinen vaihe, ja että jatkoneuvotteluja tulee New Yorkissa myöskin muista kysymyksistä, jotka liittyvät jäsenyyden laatuun ja ennen kaikkea maakohtaisiin tilanteisiin. Uskoakseni minun pitäisi nyt keskeyttää tähän. Toijaman for a very comprehensive. Kiitokset herra Toijaman tästä hyvin kattavasta näkemyksestä sen osalta, mitä Euroopan unionin pitäisi uudistuksen myötä saavuttaa ja mikä meidän politiikkamme pitäisi olla. Haluaisiko herra Fyrts vielä täydentää EUn näkemystä? Part of the same team. Ei, kiitoksia. Me olemme osa samaa tiimiä tässä. Well, I'm very happy that you are part of the... No, olen hyvin iloinen, että kuulutte samaan tiimiin, koska tiimihän on oikein loistava. Seuraavaksi sitten Linnea Arvitson. Uh, I think a lot of, uh... Paljon kiitoksia. Monia hyviä ajatuksia on jo kuultu tänään ja kollega Schmitzin alustus oli erinomainen. Muutama huomio korkean edustajan toimistoon tähän uudistusprosessiin liittyen. Mehän olemme lähettäneet tämän jo kirjallisessa muodossa ja meidän teettämämme ja erityistoimenpiteisiin liittyvä asiakirjakin tai erityistoimintayksikkö laatima asiakirjakin on tarjolla. Mutta niin kuin jo tänään olemme kuulleet kollega Smithiltä, niin me toivomme ihmisoikeusneuvoston toimivan paremmin päivän polttavia kysymyksiä hiukan laaja-alaisemmalla toimintavalmiudella erityiskokouksin, paneelein, ei ainoastaan istuntojaksojen aikana, vaan ehkäpä istuntojen välissäkin. Korkea edustaja on ehdottanut, että Geneven ulkopuolellakin voitaisiin kokouksia järjestää alueellisesti, jotta voidaan saada aikaiseksi todellista vuorovaikutusta. Hän esitti myöskin ehdotuksen, että erityiskokouksia voidaan järjestää ilman sen kummempia päätelmiä tai julkilausumia. Eli tämä on vain osoituksena siitä, miten päivänpolttavia ja tavanomaisia ongelmia voidaan käsitellä. Erittäin tärkeää on toimia riippumattomasti ja ihan lyhyesti muutama huomio tähän liittyen. Ensinnäkin silloin, kun on kyse tällaisesta käytännössääntö- ja ratkaisumallista, niin olemme siihen sitä mieltä, että tässä pitäisi käyttää itsesäätelytahoja, eli tahot itse voisivat arvioida sitä, onko jonkinlaisia rikkomuksia tapahtunut vaiko ei. Heitä valvotaan toki tietyssä määrin, mutta olisi ehkäpä hyvä, että myöskin jäsenvaltioitakin valvotaan, niiden toimintaa valvotaan, missä määrin he vastaavat niille asetettuihin haasteisiin ehkäpä jäsenvaltiot eivät toimi riittävän tehokkaasti ja olisi mielenkiintoista katsoa sitä, että voitaisiinko tiettyä välinettä käyttää myöskin jäsenvaltioiden toimintaa arvioida. Ajanpuutteen takia YK on kokouksiin liittyen voidaan sanoa, että olisi ehkä lisättävä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tiettyä päällekkäisyyttä on ollut havaittavissa ja se ei tietenkään edes auta keskustelun käymistä, joten me haluaisimme palattavan siihen, että yksi keskustelu käydään aina kerralla, jotta sen aikana jäsenet voivat todellakin käydä vuoropuhelua. Ja mitä tulee meidän riippumattomuuteemme, niin korostettakoon, että se on meille kaiken A ja O. Ja korkea edustaja haluaa tietenkin kertoa neuvostolle, mikä on hänen oma näkemyksensä tästä riippumattomuuskysymyksestä. Ja jos haluatte lisää infoa minulta, niin mielestäni mielelläni voisin pyrkiä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia Rova Arvitson ja seuraavaksi avaan keskustelun kollegoille. Rova Lohbiller, hän on myös Euroopan parlamentin YK-työryhmän jäsen ja on osallistunut valtuuskuntien matkoihin YK yleiskokouksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on muutamia seikkoja, jotka haluaisin tuoda esille ja haluaisin kiittää tohtori Smithia tästä tutkimuksesta. Meidän täytyy tietysti lukea se kokonaisuudessaan niin, että voimme täysin ymmärtää sen Voin vain korostaa tämän sen tärkeyttä, että Euroopan unioni pysyy vahvana ja että antaa myös maakohtaisia päätöslauselmia ja mandaatteja, vaikka tämä onkin kaikista hankalinta saavuttaa. En tiedä, missä muualla YK on ihmisoikeusrakennelmassa voitaisiin saada ihmisoikeusrikkomusten tekijät tilivelvolliseksi, paitsi jos puhutaan konkreettisesti maakohtaisesti asioista. Totesitte myös, että Euroopan unionin pitäisi saattaa ihmisoikeustyönsä enemmän YK-linjojen mukaiseksi. Minulla on eh, yksi esimerkki tästä. Esimerkiksi eh, Frontex eh, rajavalvontaviraston työstä tehty mietintö tässä kontekstissa. Voi olla helppo sanoa, että Euroopan unioni ja tämä virasto, joka on EUn katon alla, sen pitäisi ottaa huomioon. Sanoisin, että ihmisoikeuskorkean edustajan kokemukset ja täytyisi myös tar- tarkastella eri raportteja, kun annetaan paikan päällä arvio ihmisoikeustilanteesta, mutta olen huomannut, että näin ei tapahdu. Kyllähän viitataan YK on e, ihmisoikeuskomissaarin kyllä, mutta ei välttämättä muihin instituutioihin. Ja mielestäni Euroopan unionissa tai ainakin täällä parlamentin puolella meidän pitäisi korostaa sitä, että tätä asiantuntijuutta pitää todella, se pitää ottaa huomioon. Emmekä me tarvitse Euroopan unionin puolella mitään pälkkäisrakenteita. Toitte myös esille erään tärkeän seikan sanoessanne, että Euroopan unionin ei pitäisi toimia yhtenä blokkina, vaan päinvastoin kenties vähentää energiaansa toimia tällä tavalla EU-blokkina. No ensimmäistä kertaa minä olen kuullut tämän. Tämä menee täysin sitä vastaan, mitä me Euroopan parlamentin YK-työryhmässä teemme. Yleiskokouksessahan Euroopan unioni ei saa läpi välttämättä omia päätöslauselmiansa. Jos EU on yhtenä blokkina paikalla, se voi puhua yhdellä äänellä. Ja tämä, aivan kuten herra Toijerman sanoi, on tällainen proaktiivinen kahdenvälinen lähestymistapa. En ole lukenut kaikkea sitä, mitä ne sanotte, minä vain kuuntelin sitä, mitä puheessa ne toitte esille, niin minä kyllä näen tässä tiettyä ristiriitaisuutta siihen nähden, miten me Euroopan unionissa tästä keskustelumme. Ja sitten kysymys teille molemmille. Sanoitte, että tietysti ihmisoikeusneuvostossa nämä eri blokit ovat hyvin vahvoja, myös ne, jotka estävät monien päätösten tekemistä. Niin kuin nämä, tämä ryhmä, joka on vahvasti samaa mieltä, mutta tässä ryhmässä Egypti on aina ollut hyvin vahva toimija – No nyt kun on nähty Egyptissä muutosten tulten puhaltavan, niin kenties lähestymistapaan tulee myös poliittisesti erilainen näkökulma ja suhtaudutaan vakavammin ihmisoikeusloukkauksiin. No nyt on vielä kovin varhaista nähdä tätä, mutta kenties tulevaisuudessa voitte sanoa, heikentääkö tämä tätä like-minded maiden ryhmää, joka vastustaa monia päätöslauselmia. No Tällä hetkellä muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, jos sen erehdy. Joten kuunnellaanpa sitten tohtori Smithiä seuraavaksi. Reactions, answers. Reaktioita, vastauksia teiltä. No, reaktioita. Suuri kysymys tässä on tämä vahvistettu asema. Minä en suosittele sitä, että Euroopan unionin blokkina ihmisoikeusneuvostosta katoaisi minnekään, mutta minun mielestäni Euroopan unionin harjoittama rooli, kun se esittää automaattisesti oppositiota jopa moderneja demokraattisia maita vastaan. Tämä on hyvin vakava tilanne ja ihmisoikeusneuvostossa on sellainen ilmapiiri, että se on äärimmäisen politisoitunut ja maiden on vaikea erottautua yksilöiksi, eli eri maaryhmistä. Jos esimerkiksi on maa, joka havittelee pysyvää turvallisuusneuvostopaikkaa tai edes kiertävää paikkaa, niin ei silloinkaan tietystä vertaisryhmästä erota. Joten tällaisessa tilanteessa Euroopan unioni ja ö, usein vähemmistöön. Ja Sri Lankan tapauksessahan näin kävi. Ja EU häviää. Tämän vuoksi me emme nyt pelaa sellaista peliä, jossa Euroopan unioni sen takia, että se olisi vielä vahvempi, että se voittaisi, koska numerisesti sillä ei ole mahdollisuutta tähän. Ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa kenties äh, argumenttien vahvuus voisi muuttaa asioita. Ei, koska ilmapiiri on niin vahvasti politisoitunut. Tämän vuoksi, jos nyt ei tätä ajatella niinkään siitä näkökulmasta, millä tavalla Euroopan unioni voisi maailman näyttämällä toimia vahvemmin, vaan millä tavalla Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot voisivat äh, auttaa ihmisoikeusneuvostoa toimimaan paremmin ja näin ollen edistää ihmisoikeuskysymyksiä, niin minun mielestäni tässä täytyy ensinnäkin er- vapautua tästä blokki vastaan blokkitilanteesta. Euroopan unionin on melkein mahdotonta maltillisten kanssa mitään koalitioita rakentaa, koska blokit ovat niin vahvasti muotoutuneita. Ja jos EU pysyy blokkina, niin tämä vain rohkaisee tätä tilannetta entisestään. Tämä nähtiin yleiskokouksessa New Yorkissa EU oli aina automaattisesti oppositiossa ja ei tämä kyllä yhtään ketään auta, eikä taatusti vie missään määrin eteenpäin ihmisoikeusagendaa. Suosittelisin, että Euroopan unionin täytyy olla yhdennetympi e, ja jäsenvaltioiden tehdä ja ihmisoikeuksista prioriteetti ja ihmisoikeusneuvostosta prioriteetti. Euroopan unionin pitäisi tässä mielessä olla paljon vahvempi, toimia paljon paremmin ja toimia paljon yhtenäisemmin. Mutta tämä yksi ääni EUlle No sama viesti, mutta meniä ään, monia ääniä. Tässä uudistusprosessissa tämä on oikein hyvin toiminut. Jäsenvaltiot ovat hyvin organisoineet asiat niin, että ne ovat lähettäneet samaa viestiä, vaikka joskus ö, tietystä jäsenvaltiosta saattaa tulla hieman erilainen viesti, mutta kyllä sitäkin siedetään. Ja näin olen eurooppalaiset ovat ikään kuin täyttäneet keskusteluareenan. Jos Euroopan unioni edelleen haluaa pitää kiinni tästä vahvistetusta statuksesta ihmisoikeusneuvostossa, niin mikä rooli tällä vahvistetulla asemalla sitten pitäisi olla? Euroopan unionin viesti siinä vähenee, koska heikkenee, koska puheaika vähenee. Missä ovat nämä prioriteetit tässä nyt sitten? Ajatellaan vaikka äh, puheaikaprioriteetteja ja niin edelleen. EU-jäsenvaltiot, äh, jotka ovat ihmisoikeusneuvostossa, ne joka tapauksessa ovat etusijalla. Jos Euroopan unioni haluaa vahvistettua statusta ihmisoikeusneuvostossa, niin silloin kyllä muutkin ryhmittymät alkavat ihmisoikeusneuvostossa hakea tällaista asemaa. Ja me ei kyllä pääs, me emme pääse yhtään minnekään tällä äh, blokki vastaan blokki asetelmalla ihmisoikeusneuvostossa. Ei kysymys ole siitä, että EU pitäisi tehdä vähemmän, vaan sen täytyy organisoitua paremmin. Kysymys on siitä, millä tavalla asiat esitetään. Olemme sellaisessa tilanteessa, jossa enemmän EUta ei välttämättä auta ihmisoikeusneuvostoa hoitamaan työtänsä paremmin. Tämä on minun kantani tästä EU-vahvennetusta statuksesta. Tämä on kenties se asia, joka myös saa eniten huomiota. Ähm. Kiitokset, tohtori Smith. Minua juolahti mieleeni nyt se, että voisitteko te hieman selventää sitä, mitä totesitte tarpeesta integroida ihmisoikeusneuvosto, ihmisoikeusneuvoston kannat Euroopan unionin ulkopolitiikkaan. Voisitteko antaa meille jonkun esimerkin? Voisivatko kollegat äh, ulkoasian hallinnosta hieman pohtia joitakin asioita, jotka liittyvät tähän. Tämä on varsin haasteellinen asia. Me emme ole kovinkaan älykkäitä emmekä uskottavia, jos vasen ei tiedä, mitä oikea tekee. Yksi tärkeimmistä haasteistamme ulkopolitiikan saralla on se, mitä kehityspolitiikan osalla puhutaan politiikan johdonmukaisuudesta. Ja tämä alivaliokunta on vahvasti vaatinut sitä, että rakenteet täytyy olla kunnossa niin, että ihmisoikeudet voidaan ottaa huomioon kaikissa Euroopan unionin ulkopolitiikan toimissa. Tämä ei ole mitenkään helppoa, mutta uskon, että olemme sellaisessa uudessa tilanteessa, jossa voidaan myös unelmoida siitä, että käytännössäkin jotain tapahtuu asian suhteen. Voisiko joku kenties vastata tähän? Mutta kollega Prodi on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Annanpa hänelle puheenvuoroja, ja sitten saamme panelisteilta reaktioita. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Tilanne on aika hankala. En ole oikein kykene ymmärtämään, mitä kollega Smith ajaa takaa. Jos katsotaan esimerkiksi Afrikan unionin tilannetta, niin siihen liittyen toteaisin, että jäsenvaltioiden eriävät kannat hankaloittavat sopimusten työstämistä. Olisi varmaan kaikkien intressien mukaista, myöskin ihmisoikeuksien intressien mukaista, että Afrikan unionikin voisi käsitellä itsenäisemmin näitä aiheeseen liittyviä ongelmia. Ei, minun mielestäni tämä ole mitään, minkälainen ristiriita, ristiriitainen. Mielestäni päinvastoin yhdellä yhteisellä äänellä voidaan sitten lähteä hakemaan kumppaneita ja se varmaan onnistuisi hiukan joustavammin kuin nyt. Ja näin voidaan huomioida myöskin pidemmän aikavälin intressit. Mitä ulkosuhdehallintoon tulee, niin minä uskon, että sen rooli voi olla huomattava myöskin silloin, jos yritetään löytää johdonmukaisuutta. Eihän tämä mikään velvoittava aspekti ole, mutta jos pääsisimme tähän tilanteeseen, niin minä uskon, että siitä hyötyisivät kaikki asianosaiset, erityisesti ihmisoikeuksien näkökulmasta tästä olisi hyötyä. Joten en sanoisi, että tilanne olisi ristiriitainen, vaan pikemminkin meidän tulisi pyrkiä toimimaan siten, että että kanavoimme näitä voimia siten, että saamme todellista synergiaa aikaiseksi. Kiitoksia. Thank you, Mr. Prodi. Kiitokset, herra Prodi. Todellakin varmaan kuulemme vielä enemmän siitä, mm, mitä tässä oletetussa paradoksissa on mukana. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin herra Toijerman saa ensin puheenvuoron. Um, thank you very much. Kiitos. Nämä todellakin ovat kysymyksiä, joista aina lähdemme liikkeelle, joiden kanssa aina tekemisissä on selvää. Emme voi luovuttaa EUsta YK hyväksi. Lissabonin sopimus eh, ei nyt katso muita toimipaikkoja, kuten Geneve tai New York. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan siellä, mitä täytyy parantaa me sisäisesti Genevessä, Brysselissä – Täytyy saada EUn koordinoinnista tehokkaampaa. Se on aina asia, joka on esillä, että meidän ei pidä käyttää liikaa aikaa keskinäiseen keskusteluun. No tietysti poliittisesti herkkiä kysymyksiä. On tärkeää, että EU-jäsenvaltioilla on voimakas suoli, että ne ovat erityisiä kysymyksiä hoidettavaksi. Ne on olemassa tällaista taakan jakamista e, YK on sisällä, OECDn sisällä. Tätä täytyy ottaa lisää käyttöön, koska ajatellen kapasiteettia kysymys on siitä, että työ ei ole tehtävissä, täytyy tehdä kollektiivisesti työtä. Täytyy myös lähestyä asioita innovatiivisesti. Yksi mahdollisuus on, että on yksi viesti, mutta monta ääntä. Ja ihmisoikeusneuvoston työn uudistamisessa on tärkeää, että EU katsoisi asiaa hyvin, mutta toisaalta ja paperi, joka on syntynyt, voidaan olla pettyneitä siitä, että meidän ehdotuksistamme hyvin harvat ovat päätyneet tähän yhteenvetoon meidän pitää saada paremmin omat asiamme mukaan papereihin. Toisaalta voimme nähdä eri malleja, siitä, nähdä miten olemme tehneet työtä. Esimerkiksi suuri menestys oli EUn aloite kuolemantuomion osalta yleiskokouksessa, joka vaati sitä, että syntyi aluerajat ylittäviä liittoutumia ja avainkumppaneita eri alueilta – Tämä on temaattinen aihe, samanlaista on ollut menneisyydessä, samanlaista on tulossa myöskin ihmisoikeusneuvoston seuraavassa kokouksessa, jossa käsitellään lesbojen, homojen ja gender-kysymyksiä. Ja tämä, voidaan kysyä, kuka on vastuussa asiasta. Totta kai EU tukee tätä, mutta sitten kun tulee kysymys loppailusta ja muusta. Ja meidän täytyy katsoa, miten voimme kehittää tätä järjestelmää edelleen. Tällaiset aluerajat ylittävää ylittävät liitot ovat tärkeitä myöskin silloin kysymys maakohtaisista kysymyksistä, koska ne usein on niin, että maat ovat hiukan haluttomia toimimaan, jos ne ovat kaukana alueelta, josta on kysymys, on, on vaikea määritellä sitä, mitkä maat ovat, niin joihin voidaan ottaa yhteyttä, jos halutaan käsitellä tiettyyn alueeseen liittyvää kysymystä. Meidän myöskin katsoa, että ilmaspiiri Genevessä ja ihmisoikeusosassa on hiukan toisenlainen kuin New Yorkissa. Yleiskokouksessa meillä on usein sellainen tunne, että New Yorkissa voidaan saavuttaa enemmän kuin Genevessä – Miten tästä voitaisiin päästä eroon, kun tulee nimenomaan esille kysymys erityistilanteista tai erityisaloitteista. Sama voisi olla totta myös ihmisoikeusneuvoston uudistamisesta. Sitten viimeinen asia. Edustaja Lohpaile puhui siitä, voisivatko maat muuttua äh, silloin, kun ihmisoikeusneuvosto on käsittelemässä niin asiaa. Egypti, saattaisi jossakin vaiheessa olla maa, joka ajaa voimakkaasti eteenpäin ihmisoikeuksia ihmisoikeusnossa, mutta tällä hetkellä se on erityisesti huolissaan siitä, että neuvosto saisi voimakkaamman aseman, voisi voimakkaammin tarttua tilanteeseen yksittäisissä maissa. Monet maat eteläisellä pallonpuoliskolla, jotka ajavat ihmisoikeusasioita kotimaassa ovat edelleen haluttomia ottamaan niistä ihmisoikeuskysymyksiä suhteessa kolmansiin maihin, ennen kaikkea YK on puitteissa. Näiden maiden kanssa pitää harjoittaa työtä, jotkut niistä ovat hyvin tärkeitä strategisia kumppaneita EUlle. On tärkeää saada ne mukaan paremmin ja ottamaan ne esille myöskin ihmisoikeuskysymykset YK on puitteissa. Um, Dr. Smith. Tohtori Smith. If I could just uh, address the question. Mm. Niin tästä teidän esittämästänne kysymyksestä, eli ihmisoikeuksien integroimisesti politiikkaan, tämä ei ole mitään mainstream-kysymys, vaan siitä, että miten vakavasti jäsenvaltiot suhtautuvat ihmisoikeuskysymyksiin, missä määrin sitä priorisoidaan. Eli kysymys on hyvinkin paljon laajempi. Enkä haluaisi lähteä tätä sen kummemmin setvimaan, mutta meidän täytyy lähteä siitä lähtökohdasta, että ihmis oikeuskysymykset ovat korkealla esityslistalla. Ja jos näin on, niin uskoakseni tilanne on se, että jos katsotaan, että kuka voisi ihmisoikeusneuvostossa Eurooppaa edustaa ja äänestää EUn puolesta, ja täytyy voin sanoa, että on olemassa monia demokraattisia valtioita, mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisivat yön yli muuttuneet Euroopan myönteisiksi, vaan että heillä on olemassa oma dynamiikkansa niin kuin on tähänkin asti useampaan otteeseen käynyt niin sanotussa demokraattisessa maailmassa, joten meidän tulisi vain päästä irti tästä blokkiajattelusta, jotta voitaisiin todellakin keskustella aidosti valtioiden tilanteista. Monet maat varmaankin ovat samaa mieltä siitä, että jo tiettyjä kysymyksiä täytyy vain nostaa pöydälle. Ja yksi tapa hoitaa tämä asia olisi se, että Euroopan unioni saa kumppaninsa tietoiseksi siitä, että EU tarkastelee niiden toimintaa ihmisoikeusneuvostossa, sillä tilannehan on se, että monet maat saavat melko ruhtinaalista tukea Euroopan unionilta ja kauppamyönnytyksiä, niin saavat kyllä äänensä kuuluviin. Myöskin ihmisoikeusrintamalla ja mikäli vuoropuheluissa strategisten kumppaneiden kanssa EU haluaa saavuttaa jotain, niin kumppaneille pitäisi vain iskostaa mieleen, että heidän näkemyksillään on ratkaiseva merkitys. Jos erityisistunnon aikana äänestettäisiin Sri Lankan päätöslausumaan vastaan, niin sitä ei tietenkään pidettäisiin hyvänä asiana, niin kuin on käynyt ja me tiedämme, että ihmisoikeustilanteen käsittely Kiinassakaan ei ole, äh, sitä ei ole lakastumaton alle ja mehän tiedämme myöskin millä tavalla sellaiset maat, jotka ovat aika läheisesti läheisessä yhteydessä EU-hun, niin heitäkään ei ole kovin hanakasti oltu kritisoimassa, joten meidän täytyy muistaa tätä asiaa käsiteltäessä, että mitkä ovat ne lähtökohdat. Eli meidän täytyy löytää integroitumpi lähestymistapa ja että ihmisoikeusneuvosto on se näyttämä, mitä kautta tätä keskustelua voidaan käydä eli millä tavalla Euroopan unioni omaa ulkosuhdepolitiikkaansa voisi harjoittaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy pian. Annan vielä loppupuheenvuoron Rova Lohpilderille. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia hyvin lyhykäisesti. Tohtori Smith sanoi, että EUn jäsenvaltiot, joilla on, jotka antavat kehitysapua tai joilla on läheiset suhteet. No, tuli mieleeni, että meidän pitäisi hyödyntää viestintäsuhteitamme myös Yhdysvaltojen kongressiin, koska kongressin uusi puhemies ja ulkoasiain valiokunnan puheenjohtaja hyvin suoraan puhui, en muista missä lehdessä, mutta hän sanoi, että jos ihmisoikeusneuvosto ei täytä toimiansa, niin minkä vuoksi Yhdysvaltojen pitäisi sitten jatkaa työtänsä neuvostossa. Meidän täytyy todella puuttua tähän. Tämä on aivan ainutlaatuinen kansainvälinen monenvälinen ihmisoikeuselin, joka voi saada edistystä aikaiseksi. Ja Yhdysvaltojen pitäisi edelleen jatkaa sen tukemista, eikä niin kuin edellisen hallituksen aikana olla vain tarkkailijana. Now I believe... Kiitokset tästä huomiosta vielä. Nyt uskon, että on aika siirtyä eteenpäin. Edelleen pysymme tässä ihmisoikeusneuvoston kentällä ja siirrymme kohtaan viisi esityslistallamme käymme keskustelua Gaasan konfliktia koskevan Goldstonein raportin ja YK on ihmisoikeuskomitean Gaasan laivueen välikohtausta koskevan raportin seurannasta. Koordinaattoreiden kesken hän sovimme, että yritämme itse tuomari Goldstonein kutsua tänne kokoukseen, mutta valitettavasti hän ei päässyt paikalle. Anteeksi, yksityiskeskustelut pitäisi käydä salin ulkopuolella. Tuomari Goldstone on YK Brysselin toimiston kautta ilmoittanut, että hän oikein mielellään tulisi keskustelemaan kanssamme tulevaisuudessa yhdessä sovittuna päivämääränä. Christian Tomucet ja Hina Chilani myös seurantakomiteasta Valitettavasti hekään eivät päässeet tänään paikalle, koska heillä oli muita sitoumuksia. Mutta Linnea Arvidsson on paikalla. Hän on YK on ihmisoikeuskorkean edustajan EU-toimistosta ja hän kertoo meille, mikä tilanne on tällä hetkellä. Edustajat ovat saaneet kansioihinsa useita asiaan liittyviä papereita samoin kuin sähköpostitsekin myös itse Goldstonein raportin. Joten jos kaikille sopii, niin anna noin kahdeksaksi minuutiksi kullekin puheenvuoro. Meillä on kolme kutsuvierasta täällä. Ensinnäkin Rova Arvitson, toiseksikin äh, herra Darak Mari. Hän on Palestiinan ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen oikeudellinen neuvonantaja. Ja kolmas kutsuvieraamme on Rova Miri Weinkarten. Hän on juutalais-israelilainen aktivisti, joka tällä hetkellä asuu Lontoossa. Hän aikaisemmin toimi israelilaisen ihmisoikeusryhmän lääkärit ihmisoikeuksien puolesta Israel järjestön kansainvälisenä neuvonantajana. Toivottaisin teidät tervetulleeksi kahdeksan minuuttia kuulle kullekin puheaikaa ja kello tikittää. Linnea, ole hyvä. Kiitos Rova Hautala ja kiitos kutsusta tähän kuulemiseen. Haluaisin lyhyesti kertoa teille siitä, mitä on tapahtunut sitten näiden kahden tärkeän raportin esittelemisen, nimittäin YK on äh, Gaasan konfliktin tekemään selvityksen Goldstone raportin ja YK on riippumattoman asiantuntijan selvityksen – selvitystä, joka koski vakavia tapauksia liittyvät tähän laivastoon, eli laivastoraportti, Flotilla Report. Gostonin raportti esiteltiin syyskuussa 2009 ihmisoikeusneuvostolle ja sen 574 sivulla se sisältää analyysin 36 erityistä tapauksesta Gasan konfliktin aikana 2008-2009 ja sen johtopäätöksenä oli, että sekä Israelin että Palestinan ryhmät tekivät sotarikoksia, ihmisoikeusrikkomuksia, mahdollisesti jopa rikoksia ihmisyyttä vastaan konfliktin aikana. Raportissa myöskin vedottiin kumpaankin osapuoleen, että tekevät uskottavia selvityksiä itse. Kiinnitään huomiota siihen, että jos ne eivät onnistuisi tässä, silloin kysymys siitä, oliko tehty sotarikoksia tai rikoksia ihmisyyttä vastaan, pitäisi siirtää kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. Ja mitä sitten on tapahtunut sen jälkeen. 2010 ihmisoikeusneuvosto loi uuden riippumattoman komitean, joka sai tehtäväkseen seurata ja arvioida sisäisiä toimia, joihin Israelin hallitus tai palestinainen osapuoli ryhtyisi, ajatellen syytöksiä, jotka nousivat esille Goldstonein raportissa. Tämä riippumaton komitea, voi sanoa seurantakomitea, esitti ensimmäisen raporttinsa pari kuukautta sitten, ja siinä se tuli seuraaviin johtopäätöksiin. Ensinnäkin se teki sen johtopäätöksen, että Israel teki selvityksiä moniin tapahtumiin, mutta vain neljä johti rikossyytöksiin ja yksi niistä johti tuomioon. Tämä oli luottokortti varkaus. Toinen asia, selvitykset eivät koskeneet kaikkia syytöksiä, jotka nousivat esille Goldstonein raportossa. Kolmanneksi, komitea oli sitä mieltä, että Israel ei ollut tehnyt selvityksiä korkean tason, jotka koskivat, siis koskivat korkean tason päätöksentekijöitä, ja Israel eh, ei myöskään halunnut, että kiinnitetty huomiota rikoksiin, oli tapahtunut länsirannalla konfliktin aikana. Todettiin, että mitä sitten tulee siitä komitea seurasi myöskin niitä selvityksiä, joita teki palestinalainen osapuoli, mitä tulee selvityksiin, joita palestinan viranomainen teki. Seurantakomitea oli sitä mieltä, että nämä palestinan viranomainen sai riippumatta, teki perusti komitean selvittämään asiaa. Seurantakomitea tapasi komitean jäsenet ja, ja seurantakomitea totesi, että nämä selvitykset vastasivat kansainvälisiä normeja. Kuitenkin tämä komitea, jonka varsinainen viranomainen teki, ei pystynyt täysin selvittämään syytöksiä, jotka koskivat sotarikoksia Gaasassa johtuen vaikeuksista, jotka liittyivät Gaasan alueelle pääsemisen selkeistä syistä. Mitä sitten tulee näihin selvityskomiteoihin, tutkintakomiteoihin, jotka perusti käytännön äh, Gaasan viranomainen, eli Hamas, komitea tapasi myös tämän tutkimuskomitean jäseniä ja tuli, teki sen johtopäätöksen, että eivät ne olleet vakavissaan pyrkineet selvittämään, oliko niissä syytteissä perää, joita oli raportissa otettu esille. Seurantakomitean toimeksianto on uudistettu ihmisoikeusneuvostossa ja se on juuri käynnistynyt työnsä uudestaan. Ja nyt siinä on kaksi riippumatonta asiantuntijaa tuomari Mary McGowan Davis ja tuomari Lennart Aspegren. Ja he pyrkivät harjoittamaan yhteistyöstä eri osapuolten kanssa voidakseen seurata ja arvioida tällä hetkellä käynnissä olevia selvityksiä. Ja he suunnittelevat myös matkaa alueelle tavatakseen relevantteja asianosaisia, saadakseen ajantasaista tietoa selvityksistä, joita on käynnissä. Tämä komitea tulee raportoimaan ihmisoikeusneuvostolle sen 16. kokouksen aikana maaliskuussa, 21. Eh, maaliskuuta, jolloin tiedämme enemmän siitä, mitä ovat sen työn tulokset. Sitten on vielä muutama minuutti. Miten tästä laivastoraportista? Laivastoraportti, sen luonnosteli kolmen hengen eh, selvitysryhmä, joka perustettiin vain pari päivää tapahtuman jälkeen viime vuonna, toinen päivä kesäkuuta 2010. Ja siinä oli mukana tuomari Carl Hudson Phillips, Desmond de Silva, entinen syyttäjä Sierra Leonen erityistuomioistuimesta, ja Meri Shantidarian, entinen syrjinnän, naisikossaan syrjinnän poistamisen komitean jäsen. Tämä komitea haastatteli 112 silminnäkijää 20 maasta jo työnsä aikana ja teki sen johtopäätöksen kansainvälisen oikeuden rikkomuksia, mukaan luettuna kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja rikkomuksia oli tehty Israelin taholta laivoilla, samoin kuin myöskin pidätyksen aikana Israelin alueella. Se, mitä tulee Israelin sotilaiden käyttäytymiseen, mukaan luettuna jopa nyt esimerkkejä teloituksista kuudessa kuolematapauksessa yhdeksästä. Ja siinä todettiin myöskin, että Gaasan saarto oli muuttunut laittomaksi tapahtuman aikana ajatellen sen vaikutusta siviiliväestöön, joka johti hyväksymättömään humanitaariseen kriisiin, joka on johtanut kollektiiviseen rangaistukseen. Tässä siis esitettiin tulokset tiedonkeruusta, mutta ei konkreettisia johtopäätöksiä. Käytettiin ihmisoikeusneuvostolle ihmisoikeusneuvosto keskustelu raportista muutama kuukausi sitten ja ehdotti, että ihmisoikeuskomissaarin virasto tekisi seurantaraportin seuraavaan ihmisoikeusneuvoston kokoukseen maaliskuussa. Ihmisoikeuskomissaari on pyytänyt tietoja sekä Israelilta että Turkilta että Palestinan viranomaiselta niistä toimista, joihin niiden hallitukset ovat ryhtyneet seurantatoimiin raportin osalta – ja ihmisoikeuskomissaari tulee ilmoittamaan asiasta ihmisoikeusneuvoston kokouksessa. Maali- saamme siis lisätietoa kummastakin asiasta silloin maaliskuussa. Ja lopuksi vielä näiden missioiden osalta yhteistyö sekä Goldstonein että äh, Goldstonein seurantamissio, että laivastoraporttimissio. Kaikki nämä ovat osoittaneet halukkuutta harjoittaa yhteistyötä Israelin kanssa ja on usean otteeseen myöskin pyritty siihen. Ja jos Israel olisi harjoittanut yhteistyötä, olisi kuunneltu vakavasti Israelin kantoja asioihin, mutta yhteistyötä ei ollut Israelin taholta näissä tapauksissa, joten mikä se on valitettavaa. Kiitoksia. Thank you. Exactly eight minutes. Kiitoksia. Tasan kahdeksan minuuttia ja kiitos tästä oikein valaisevasta esityksestänne. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro Darak Marreille. Hän on Palestiinan ihmisoikeuskeskuksen edustaja. Yhtä lailla kahdeksan minuuttia. Kiitoksia siitä, että voin tänään puhua teille. Haluaisin hieman jatkaa tästä ja puhua sisäistä tutkimuksesta, joka, jota on tehty Goldstonein raportin ja ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti. No, yritän olla puhumatta liian teknisesti, mutta yritän antaa yleiskatsauksen neljästä tärkeimmästä tutkimuksen vaatimuksesta, koska on oikein hyvä, että on jonkinlaiset puitteet tälle keskustelulle. Tärkein vaatimus on se, että todellisen tutkimuksen täytyy olla tehokasta – Eli tällä yritetään välttää näitä tutkimuksia, joilla ihmisiä vain suojellaan oikeudelta. Tutkimuksen täytyy olla sellainen, että siinä pystytään määrittelemään ne, jotka ovat olleet vastuussa ja heidät täytyy asettaa syy- syytteeseen. Tutkimuksen täytyy olla myös itsenäinen ja puolueeton ja tämä on varsin kova vaatimus. Sen täytyy olla todella riippumatonta tutkimusta, johon kukaan ei puutu. Kolmas vaatimus on se, että tutkimuksessa on mukana julkinen valvonta ja että se tapahtuu oikea-aikaisesti ja että näyttää siltä, että tässä todella saavutetaan oikeutta. Puhun ensin näistä tutkimuksesta Niin Gaasan kuin Ramallahinkin hallitukset ovat luoneet erilaisia komiteoita, jotka toteuttavat näitä tutkimuksia – No, hieman sekalaisia tuloksia on saatu, mutta nämä neljä päävaatimusta, joita juuri esitin, niin niiden pohjalta tutkimuksia ei voida rikosoikeudessa tutkimuksina pitää, koska niiden kautta ei voitu vastuuhenkilöitä tässä määritellä eikä rikostoimiin ole ryhdytty joten kriteerien mukaisesti nämä eivät ole olleet todellisia tutkimuksia israelilaisten puolelta. Asia on paljon sävyttyneempi ja kokonaisviesti, jonka toisin esille on se, että tässä saadaan ikään kuin illuusio oikeudesta ilman, että todellista tutkimusta olisi tehty. Israelilaistutkimusten osalta kolme tärkeintä ongelmaa on määritelty ja käynyt läpi nopeasti. Ne liittyvät kokonaisjärjestelmään. Oma järjestöni luotiin vuonna 1995 ja nämä, meillä on 15 vuotta kokemusta siitä, että useita asioita on viety tuomioistuimen käsittelyyn. Ensimmäinen ongelma tutkimusten osalta Israelissa liittyy tutkimusten laajuuteen. Mitä siis tutkimuksissa oikein käsiteltiin? Perusoletus, kun tutkimuksen ryhdytään, on se, että säännöt ja kontekstit olivat laillisia. Eli tutkimus aloitetaan vain, jos säännöistä on poikettu. Ja silloin välittömästi ryhdytään itse politiikkaa tässä tutkimaan, joten tutkimukset avataan vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Ja sitten toinen seikka liittyy itse tutkimusmekanismiin. Tässä on kaksi tutkimusmekanismia, joita käytetään, eli operationaalinen debriefaus Tämä on varsin hyödyllinen menettely ja, ja tätä sotilaallisissa piireissä käytetään, kun sotilaallisesta näkökulmasta jotain tapahtumaa analysoidaan ja yritetään oppia siitä, ja millä tavalla sotilaallista toimintaa tulevaisuudessa voidaan hyödyntää. Tämä on sama, hyvin samanlainen menettely, jota sotilaspiireissä ympäri maailmaa voidaan käyttää, mutta ongelmana on se, että tätä on nyt käytetty tässä rikostutkimuksessa niin joka ei sitä siis ole, kun tätä käytetään. Kaikki, mitä tehdään tutkimuksen osalta, se on anonyymi. Henkilöitä ei ö, esimerkiksi haastatella tässä ja näin ei voida ristikuulustella myöskään. Ja viimeinen ja kenties avainkomponentti on se, että kun näitä operationaalisia debriefauksia analysoidaan, niin niiden tutkimustuloksia ei voida hyödyntää tuomioistuimessa. Jos me haluamme siis haastaa jonkun päätöksen, niin silloinhan me yritämme tuoda esille jonkun lopputuloksen, jota emme itse asiassa tunne. Sotilaspoliisi, rikostutkimukset ovat tämä toinen tutkimusmuoto ja tässä suurin ongelma on se, että niitä toteutetaan hyvin poikkeuksellisesti ja usein ne vahvasti nojautuvat itse näihin operationaalisiin kertomuksiin. Joten tästä ongelmasta tulee operationaalisten kertomusten osalta järjestelmällinen. Sitten sitten halu toteuttaa näitä sotilaspoliisirikostutkimuksia seitsemänä vuonna 2000-2007 noin 3493 palestiinalaista siviiliä kuoli ja 11 000 loukkaantui, eli noin 14 000 uhria loppujen lopuksi 287 rikostutkintaa avattiin, joten tämä on todella pikkuruinen määrä verrattuna uhreihin. Ja vuonna 2006 pelkästään on 700 menettelyä avattu israelilaissotilaita vastaan, eli huomattavasti enemmän kuin yhteensä seitsemän vuoden aikana. Sotilashallinto, sotilasosapuoli saa tässä oikeudellista neuvoa ja järjestö on ollut mukana tämän Castlet-operaation suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, mutta sitten kun ryhdyttiin tutkimuksiin ja mietittiin, avataanko rikostutkinta, niin no, tämä tarkoittaa sitä, että tässä on joku, jota on pyydetty tutkimaan tehdyn päätöksen laillisuutta. Tämä on varsin absurdi tilanne. Ja tämä on ongelma koko järjestelmän kanssa, jos tarkastellaan sitä, mitä on tapahtunut valittu lyijyoperaation käynnistymisen jälkeen, niin kaksi vuotta konfliktin loppumisen jälkeen Israelissa on avattu noin 150 tutkimusta ja 47 rikosoikeudellista tutkimusta. Jotkut näistä sotilaspoliisi tutkimuksista on avattu operationaalisten kertomusten pohjalta. Oma järjestöni on esittänyt 1048 äh, valitusta, joten todella pieni määrä näistä, näitä tutkimuksia on avattu ja suurin osa niistä on jo saatettu loppuun. Ja järjestelmällisesti lopputuloksena on todettu, että israelaisarmeija toimii lainmukaisesti. Me olemme saaneet kolmessa kahdessa vuodessa 13 vastausta israelaisviranomaisilta. Ja uskon, että olemme kuulleet, että medialta, että tutkimukset on saatettu loppuun. Kolme tuopiota on saatu ja neljä syytettä. Ja todellakin luottokorttivarkaus oli ainut, mistä tuli vankilatuomio, seitsemän ja puoli kuukautta vankilaa kahta muuta israelilaista syytettiin siitä, että yhdeksänvuotiasta lasta käytettiin ihmiskilpenä. Ei vankilatuomiota, vaan kolmen kuukauden virasta pidättäminen. Ja tuomioistuin käsittelyyn ei ole edes saatettu sitä, että valkoista lippua kantava öö, mielenosoittaja ammuttiin. It's my pleasure to give the floor to... Kiitokset herra Murray ja seuraavaksi vielä rouva Murray. Äh, Weingarten, anteeksi, joka asuu tällä hetkellä Lontoossa ja hän on juutalais-israelilainen aktivisti. Ähm, Paljon kiitoksia tästä kutsusta. Niin, mikä on minun roolini täällä? Niin vuosi sitten kävin jo täällä vierailulla saman aiheen tiimoilta ja silloin edustin kolmea israelialaista ihmisoikeusjärjestöä ja tänään kyseisiä järjestöt ja ne eivät itse halua tulla kansainvälisellä näyttämällä edustetuiksi siitä syystä, että näitä järjestöjä on sorsittu joutuneet tällaisiin tapahtumiin ja tätä toimintaa on jopa kriminalisoitu. Ja sitten mitä tulee tähän itse sisältöön, eli sisäisiin tutkimuksiin, voin sanoa, että meidän järjestömme osallistuivat myöskin tähän valvontatoimintaan. Joissakin tapauksessa ne koordinoivat tuomioistuinkäsittelyyn liittyvää todistajien vierailuja ja meidän järjestömme päätyivät vastaavanlaisiin päätelmiin kuin mitä me jo täällä kuulimme. Erityisesti näihin rakenteellisiin puutteisiin, jotka tulivat jo mainittua, ja sitten myöskin sisältöpuoleen, eli mitään todellista tilivelvollisuutta ei ole ollut voitu havaita vaikkakin on ollut selvää osoitusta olemassa, että ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut. Syyskuisen raportin jättämisen jälkeen ei ole oikeastaan tapahtunut juurikaan mitään uutta sisältöpuoleen liittyen. Toki on tutkimuksia aloitettu uudestaan tähän Samunin perheen oikeusjuttuun liittyen. Lähes 13 perheen jäsentä kuoli iskun jälkeen – tai iskun seurauksena. Ja tämä käsittely on aloitettu uudestaan ja syytettyjen penkillä istuu korkea-arvoinen sotilasviranomainen, ja, mutta tutkimukset eivät ole vielä tähän mennessä johtaneet minkäänlaisiin konkreettisiin tuloksiin. Ja toinen asia, minkä haluaisin esittää, on se, että sotilaat, jotka osallistuivat näihin hyökkäyksiin, niin heitä on alettu syyttää edistää. Ja Kodalin dokumentissa on Niin halusin ottaa tämän asian esille, koska tämä liittyy hyvin läheisesti näihin syytteisiin, jotka on esitetty Goldstonein raporttiin liittyen. Sillä raportissahan sanotaan, että useimmat hyökkäykset siviilikohteita kohtaan kohtaan olivat tahallisia ja se tietenkin vaikuttaa huomattavassa määrin siihen, millä tavalla ö, tilanne muuttuu, jos kyse on tahallisesta hyökkäyksestä, mutta sotilaat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että heidät pakotettiin tuhoamaan Goldstonein raportissa mainitut kanavat ja muut kohteet mutta Goldsonin raportista ei löydy mitään konkreettista tukea tälle, mutta tehän tiedätte hyvin, että raportin kirjoitajien kohtaan on toteutettu iskoja ja nyt täytyy muistaa, että monet ovat sitä mieltä, että Goldstonein raportista löytyy paljon totuuden jyväsiä, erityisesti Israelissa ja Yhdysvalloissa – tätä on pidetty hyvin merkittävänä asiana. Ja ennen kuin palaan näihin israelilaisiin kansalaisjärjestöihin niiden toimintaan, niin todettakoon, että syyskuun jälkeen Israel on äh, esittänyt oman raporttinsa, niin sanotun Turkelin komission raportti. Se on tärkeää yh, yhtäältä siksi, että se on ristiriidassa Goldstonein raportin kanssa. ja Turkelin komission raportin loppu päätelmä on se, että tämä saarto oli laillinen. Ihmisoikeusneuvostossa tullaan käsittelemään yleisellä tasolla tilivelvollisuuskysymystä ja voinemme olettaa, että neuvoston käsittelyn yhteydessä saamme myöskin enemmän sisältötietoa käyttöömme. Eilenhän Anat Kam, entinen israelilainen 23-vuotias sotilas, syytettiin salaisen asiakirjojen hallusapidossa ja hän tulee saamaan siitä 10 vuoden vankeusrangaistuksen. Häntä syytetään siitä, että hän on vuotanut, vuotanut salaisia tietoja julkisuuteen – Vaikkakin nämä tiedot levisivät julkisuuteen, niin silti asiaa ei käsitelty ja henkilö tuomittu. Mitä tulee sitten kansalaisjärjestöihin? Viime viikolla, ehkä olettekin kuulleet jo siitä, tapahtui muun muassa sitä, että on esitetty laki, jo, lakialoite, joka liittyy ulkoiseen tukeen, jota ohjataan kansalaisjärjestöihin – ja kansalaisjärjestöjen toiminnan kriminalisointiin, koska tätä ulkomaista tukea on tulkittu käytettävän kansallisen tilanteen horjuttamiseen. Ja lähitulevaisuudessa tullaan nämä lakialoitteet ottamaan äänestettäväksi ja todennäköisesti nämä menevät läpi. Ja todennäköisesti tilanne muuttuu siten, että nämä kansalaisjärjestöt joutuvat itse, itse rekisteröimään itsensä ja se johtaa käytännössä valtiovallan tehostettuun valvontamahdollisuuteen. Eli äänestystä ei toteuteta vielä tällä viikolla, koska neuvottelut vielä jatkuvat. Ja vielä lopuksi toteaisin seuraavaa, mitä tulee tähän anti boycott lakiehdotukseen 15. päivä, 15. päivä tätä kuuta tätä käsitellään ja se käytännössä tarkoittaisi sitä, että mikäli israelilaisia tuotteita tai muita vastaavanlaisia tuotteita ja palveluita ehdotetaan poikotoitavaksi, johtaa automaattisesti vakaviin rangaistuksiin, mutta tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa, että mikä lakiehdotus menee läpi, mutta kunhan tietoa on saatavilla, niin mielelläni tulen sitä myöskin teidän kanssanne jakamaan. Kiitoksia. Mrs. Weingarten. Kiitokset Rova Weingarten. Oikein hyviä uutisia meille kerroitte, meille jotka olemme seuranneet tämän kansalaisjärjestölain etenemistä, jonka mainitsitte. On ollut todella hämmentävää, ihmettyttävää nähdä, että Israelissa, jonka kuitenkin voitaisi, joka voitaisiin laskea demokraattisten maiden joukkoon, niin näin dramaattisia lakeja on edes ajateltu. Ja tämä rikollistaminen ja kansalaisjärjestö, ihmisoikeusjärjestöjen painostaminen, tämä toiminta kuuluu enemmän Tunisian entiselle hallinnolle kuin Israelille, mutta näinhän nyt kuitenkin on ja me olemme puhuneet hyvin kovan äänen tästä Israelin kansalaisjärjestölainsäädännöstä. Keskustelun, keskustelu alkaa nyt ja jäsenet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Rova Auken ensin. Kiitos. Kiitos näistä esityksistä. On aina ovat järkyttäviä tietoja valittavasti ja näyttää siltä, että ne ovat lisääntymässä, vaikka jotkin tilanteet kenties ovat paranemassa. Ja on uskomatonta, että me edelleenkin katsomme, että Israel on luotettava valtio, koska nyt on selvää, että, että se kuuluu todella ihmisoikeuskysymyksissä pohjasakkaan – me olisimme tietysti toivoneet, että tämä näkökantojen monimuotoisuus, joka meillä on, mikä on yhdistänyt EU-ssa, mikä on yhdistynyt neuvostossa, jälkikäteen ei pitäisi olla. EU without any clear here, because then we lost. Ei pitäisi nähdä EUta, joka on jakautunut, koska silloin menetämme kaikkien uskottavuuden. Se ei ole vaikeaa, Vaikea on vain vastata selkeällä tavalla. Olisi kysymys, joka on hiukan ongelmallinen, saadakseni tietoa. Valtuuskuntamme kävi Palestiinassa äskettäin Gaasan alueella ja länsirannalla. Ja kun me kävimme Gaasassa, minulle kerrottiin epävirallisesti, että Hamas typerästi oli oli murhannut siviilejä ja julistanut ne marttyyreiksi, että saattoi nähdä julisteita kadulla Gaasassa, joista, joista selottiin, että nämä henkilöt, jotka olivat julisteissa nähtävissä, monet heistä oli ta- tapettu sänkyihinsä perheineen. Todella typerää. Ja että Hamas, Hamasin toimet olivat se, että protestin, että nämä ihmiset tulistettiin mattyreiksi. Heistä siis tehtiin tietynlaisten aseellinen vastarinnan ryhmä. Tiedättekö jotakin tästä, koska minulle kerrottiin, että tämä on hyvin tunnettua Gaasan alueella. Että on laajalti tunnettua se, että Hamas tai muut toimivat tällä tavoin. Like to, to hear if, if you know about it. Haluaisin kuulla, tiedättekö tästä ja lasketaanko siviiliväestön murhat Gaasan alueella? Olenko me tietoisia tästä? Lasketaanko nämä oikealla tavalla? Tämä kysymys on ehkä hiukan outo, mutta olen aika yllättynyt kuullessani tästä. Thank you, Mrs. Auken. Kiitokset teille, Rova Auken. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, Ah, rouva sen tietysti vielä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Se mitä tässä juuri kuulimme on todellakin sellaista, että se kyllä ei mitenkään rohkaise meitä, mutta se ei ole myöskään mitenkään yllättävää, koska voisin sanoa, että jo vuosia tässä on ollut tällaista Euroopan unionin taholta myötämielisyyttä. Ja tämä on vain vahvistanut rankaisemattomuuden tunnetta. Ja minä en ymmärrä, että minkä vuoksi tämä hallitus, joka on äärioikeistohallitus, sitä pitää kutsua sillä nimellä, mikä se on, niin minkä vuoksi sitä ei ole tuomittu ja minkä vuoksi ei ole toimittu sitä vastaan ihmisoikeuskysymyksiä. Meidän pitäisi esittää kysymys nyt omasta vastuustamme, omasta roolistamme Euroopan unionina. Koska jos puhutaan siitä, mitä Israelissa tapahtuu, niin no, Täällä on puhuttu kansalaisjärjestöistä, kokouksia on järjestetty, olemme kuulleet heitä ja on tuomittu nämä yritykset rajoittaa kansalaisjärjestöjen toimitus, toimintavapautta. Me tuomitsemme gasan saarron, puhutaan Goldstonein raportista, puhutaan taas siitä maaliskuusta. No, jonkin aikaa sitten me kävimme Gaasassa. Puolen vuoden aikana olen kahteen otteeseen siellä vierailut. Ja Gaasassa on aina ja aina vain enemmän nälkäisiä lapsia. Perheillä ei ole varoja ruokkia lapsiansa asianmukaisella tavalla, eivätkä lapset pääse myöskään kouluihin, koska koulut on tuho, tuhottu pommituksissa. Me olemme itse nähneet tämän ja tämä on myös Goldstonein raportissa mukana. Ei tässä tarvita Goldstonein raporttia sen toteamiseksi. Ta- täytyy vain käydä paikalla katsomassa. Koulut on tuhottu, eikä niitä voi uudelleen rakentaa, koska rakennustarvikkeita ei saa viedä Gazan alueelle. Ja tilanne on tällainen joka ikinen päivä. Saarta jatkuu. Joten kun sanotaan, että maaliskuussa sitten vai kun se nyt oli, kun tehdään päätöksiä Goldstonein raportista, niin minun mielestäni tämä kyllä on aivan skandalimaista. Goldstonein raportissa tuotiin jo esille ihmis, ö, kansainvälisen rikostuomioistuimen puuttuminen asiaan, jos selvityksiä ei saada uskottavalla tavalla puolen vuoden sisällä. No, ei tässä nyt ole puolen vuoteen mitä uskottavia tutkimuksia tehty. Mitä YK nyt oikein sitten odottelee? Minun mielestäni tässä pitää toimia, eikä vain jatkaa jutustelua ja tehdä raportteja ja niin edelleen. Euroopan unionin tasolta on ehdottoman kiireellistä nyt toimia. Kuulin tuossa äsken siitä, että puhuttu, puhuttiin siitä, millä tavalla sotilaat analysoivat sotilaisten näkökulmasta Gazan laivue kohtausta. No kansalaisten näkökulmastakin on mielenkiintoista miettiä, mitä tässä tapahtui. En, en tiedä, oletteko tietoisia siitä, että uutta eurooppalaista laivuetta tässä järjestellään juuri Ranskassa. Järjestetään säännöllisesti tapaamisia ja useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa kerätään rahoja, varustetaan tätä laajassa Merimiehiä lähtee mukaan. Toukokuussa mukaan lähtee myös sotilaita, samoin kansanedustajia. Ja toivon, että tämä saattue ei päädy samanlaiseen kohtaloon kuin viime kerralla. Joka tapauksessa nyt varmistellaan uutta laivuetta, joka tulee tuomitsemaan tämän saaron. Ja kansalaiset tässä mobilisoituvat, he maksavat tästä. Tämä on erittäin kallis hanke. Ja näin toimitaan vain sen vuoksi, että instituutiot eivät tee omaa työtänsä, poliitikot eivät hoida omia hommiansa ja kansalaisten on pakko mobilisoitua ja jälleen kerran kantaa tässä riski, koska täytyy Kaasan epäinhimillinen saarto tuomita. Ainakin inhimil- humanitaarista näkökulmasta katsottuna tässä nyt pitäisi todella toimia. Elintarvike, elintarvikkeita ei ole riittävästä. Näin tämän joulukuussa viimeksi. Edellisellä kerralla kävin siellä toukokuussa. Kaasassa pikkulapset kulkevat suurimman osan ajasta avojaloin ja tämä hämmästytti minua, koska puolessa vuodessa tilanne on tämän asian osalta huonontunut joka paikassa lojuu pommitettujen rakennusten jätteitä ja niin edelleen. Lapset ovat vaarassa. Tämä on aivan skandalimaista, mutta se unohdetaan. Me totumme kaikkeen. Gaasan saarto, no se on nyt on vain Gaasan saarto tämä täytyy tuoda esille. Tämä on aivan järkyttävää ja minä en kestä kuunnella, kuulla näitä määräpäiviä. Tavataanpa parin kuukauden päästä ja niin edelleen. Israelilaisaggression tulokset näkee, kun menee paikalle, mutta jos ei näe kuolleita, niin no, sitten ei toimita, mutta loukkaantuneita on. Vaasassa on paljon loukkaantuneita. Eikä tätä varten tarvitse nyt siitä kuukausien tutkimusta, jotta saadaan tietää, mitä on tapahtunut. Loukkaantuneita on. Ja ei tässä nyt enää tarvita tällaista tekopyhyyttä. Lopuksi vielä toteaisin, että YK on ihmisoikeus korkea edustaja kävi sunnuntai-iltana Israelissa, Israelissa ensimmäistä kertaa palestinalaisalueilla ja Hebronissa ja Palestinalaiset ja israelilaiset kansalaisjärjestöt olivat iloisia korkean edustajan vierailusta ja vaativat, että pannaan täytäntöön Goldstonen raportin suositukset. No, me odotamme tätä. Goldstonen raportti on valmis, se on tehty hyvin vakavahenkisellä tavalla ja siitä täytyy kyllä tehdä johtopäätökset. <laughs> Minun oli nyt ihan pakko reagoida tällä tavalla. Kiitokset Rova Kilniisen. Haluaisin antaa seuraavaksi puheenvuoron alivaliokunnan varapuheenjohtajalle herra Kasakille. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми колеги, наистина това, което чухме от... Hyvät kollegat, niin, mitä me saatamme kuulla vierailta ja mitä saatamme kuulla Rova Kynniiseniltä, Rova Aukenilta? vahvistaa vielä kerran näkemykseni, että näyttää siltä, että me emme saa tehtyä sitä, mitä meidän pitäisi tehdä Euroopan unionin toimielimenä, eli todella puolustaa arvojamme, niitä arvoja, jotka yhdistävät meitä Euroopan unionissa. Etenkin kun on kysymys valtioista, joiden kanssa meillä on pitkäaikaiset suhteet, jollakin tavoin ihmisoikeudet näyttävän jäämän, jäävän vähemmälle huomiolle. Ja näyttää siltä, että on sanottava, että me emme tarvitse lisää missioita, lisää raportteja, jotka vahvistaisivat saman asian kerta toisensa jälkeen. On sangen selvää, että on tapahtunut vakavia ihmisoikeusrikkomuksia ja että on olemassa tiettyjä mekanismeja kansainvälisessä oikeudessa, jotka, ovat, jotka mahdollistavat sen, että käsitellään tällaisia rikkomuksia. Meidän pitää tarttua niihin mahdollisimman pikaisesti. Euroopan parlamentin jäseninä meidän pitäisi nimenomaan keskittyä tähän. Tietyt raportit viittaavat Euroopan unionin ja Israelin välisiin suhteisiin. Jostakin syystä näissä suhteissa ei ole mitään liikettä. Ja tässä mielessä minä haluaisin sanoa, että tärkeintä, mitä meidän pitäisi tehdä, on seistä ihmisoikeuksien takana. Se on meidän moraalinen velvollisuutemme. Ja Euroopan unioni ei voi sulkea silmiään siltä, mitä tapahtuu. Vaikka ei olekaan täysin varmaa siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu Goldstonein raportille, ja vaikka kaikki hyväksyttäisiin, mitä on kirjoitettu, meidän velvollisuutemme on edelleen olemassa. Minä haluaisin kysyä vierailtamme, mitä he ajattelevat? Mitä he ajattelevat näistä suosituksista? Miten niiden pitäisi muuttua toimenpiteiksi? Uh, Ehdottaisin nyt, että kaikkien luvalla voisin pyytää herra Marcello Faraccia hyvin lyhykästi käyttämään puheenvuoron. Hän on hyvin tunnettu eurooppalainen toimittaja ja hän itse asiassa oli mukana tuolla Gaasan laivuessa ja hän on kuuntelemassa, kuuntelemassa täällä meidän keskustelujamme, joten kenties pari minuutin ajan voisit kertoa meille silminnäkijän näkemyksiä tähän keskusteluun. Ja sitten pyydämme Euroopan ulkosuhdehallintoa vastaamaan. Ja vielä voimme lyhykästi kuulla myös kutsuvieraitamme. Thank you very much, Mrs. Chairman. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan kuten tiedätte, olen viimeiset 20 vuotta toiminut kirjeenvaihtajana Brysselissä, enemmän käsitellyt petoksia, korruptiota ja niin edelleen, mutta koskaan en ole ollut enemmän pahemmassa vaarassa kuin viime vuonna, kun olen kerroin tästä laivue tapahtumasta myös julkisilla TV-kanavilla. Kahdeksan kuukautta myöhemmin minulla on sellainen tunne, että julkisuudessa on vain kaksi faktaa. Kaikki puhuvat yhdestä aluksesta, Marmara nimeltään, ja tavoitteena oli kertoa yleisölle, että vain yksi maa oli mukana tässä, eli Turkki. No, tätä minä en kuitenkaan voi todeksi todeta, kun olin mukana laivuessa. Meillä oli kaksi alusta ja 37 kansallisuutta edustettuna kaikkialta maailmasta. Ja eräs seikka vielä jäi kertomatta suurelle yleisölle, eli tässä ei ratsattu pelkästään näitä aluksia, vaan myös media joutui kohteeksi riippumattomana toimittajana ja minut ja kollegani pakotettiin äh, antamaan sotilaille kaikki työvälineemme. Haluaisin todella kiittää puheenjohtaja kokousta Schulzia, Tollia, Verhofstadtia ja jotka äh, allekirjoittivat kirjeen Israelin viranomaisille ja vaativat, että meidän täytyy saada työvälineemme takaisin. No, tähän mennessä en ole saanut yhtään mitään, en edes henkilökohtaisia tavaroitani takaisin. Ja tämä oli vain yksi tosi seikka tuolta matkalta, jonka voin kertoa suuren, suurelle yleisölle. Olen kuullut, että te vahvasti kannustatte tällä ihmisoikeuksia ja myös lehdistä vapautta, koska ne, ne asiathan kuuluvat läheisesti yhteen. Ja nyt me todella taistelemme sen puolesta, että tässä voitaisiin kertoa koko totuus. Ja olemme onnistuneet saamaan hieman palstatilaa. Tässä on tämä kuva myös Mavi Marmarasta aluksesta. Ja toukokuun lopulla tulee myös dokumentaarinen ohjelma. Tästä voitte löytää internetistä jo hieman tietoa. Jos haluatte seurata ohjelmaa, niin minusweight.info. Sieltä löydätte tästä tietoa. Information. Kiitoksia teille tästä valaisevasta tiedosta ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Toirmanille ulkoasian hallinnosta. Thank you very much. Um, right... Paljon kiitoksia. Olen erittäin kiitollinen näistä selvityksistä Niitä on todellakin kaivattu, kun 16. ihmisoikeusneuvoston kokousta valmistellaan. Mitä tulee Goldsonin kertomukseen, niin Euroopan unioni on vaatinut riippumattomien ja toimivien tutkimusten aikaansaamiseksi, kansainvälisen oikeuden rikkomistapausten selvittämiseksi ja me olemme tehneet palestinaalaisviranomaisten Israelin kanssa tiivistä yhteistyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Kahden keskin neuvottelussa nämä on otettu esille. Viime syyskuussa asiantuntijatyöryhmän toteamusten perusteella EU korosti, että Israelin ja palestiinalaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin juuri rankaisemattomuuden periaatteen ja vastuullisuuden selvittämiseksi. Eli ihmisoikeutta on vaalittava ja tutkittava eri rikkomuksia. Rauhanprosessi todellakin edellyttää oikeusvaltioperiaatteen noudattamista. Mitä tulee asiantuntijatyöryhmän toimintaan, me olemme vakuuttuneita siitä, että korkea edustaja hänen vierailunsa tulee vahvistamaan tilannetta. Ja niin kuin täällä sanottiin, niin on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni toimii yhtenä rintamana ja esittää selkeän viestin, ja tähän me todellakin pyrimme. Tähän asti on käynyt usein niin, että me olemme saaneet päätöslausuman luonnoksia Gostolinin raporttiin liittyen ihan viime hetkillä, joten meillä ei ollut riittävästi aikaa asian käsittelemiseen, jotta olisimme voinut, voineet muovata yhtenäistä selvää kantaa. Nyt olemme valmistautumassa sekä täällä Brysselissä että muuallakin 16 ihmisoikeusneuvoston kokousta ja me haluamme näissä valmistelukokouksissa varmistaa, että 16 kokouksessa nämä keskeisimmät kysymykset otetaan esille. Mitä tulee tähän laivuekysymykseen, niin Euroopan unioni on tietenkin aina kannattanut selvää sisäistä tutkimusta ja me haluamme varmistaa, että ihmisoikeusneuvoston selvitys toimet toteutetaan tehokkaalla, tehokkaalla tavalla. 15. ihmisoikeusneuvoston kokouksen yhteydessä sanoimme, että on valitettavaa, ettei luotettava tieto ollut käytettävissä, mutta kun katsotaan nykyistä tilannetta, niin on hyvä, että nyt on pyritty todellakin löytämään ratkaisu tähän tilanteeseen, ottaen huomioon saatavilla olevat tiedot ja että Israelkin toteuttaa omia sisäisiä tutkimuksia tilanteen selvittämiseksi. Hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että Israel ja Turkki tekevät yhteistyötä YK pääsihteeriin esittämällä tavalla ja että molemmat ovat valmiita osallistumaan tähän työhön ja me jäämme odottamaan näitä työn tuloksia ja toivottavasti piakkoin saamme nämä tiedot käyttöömme. Mitä tulee Gaasan tilanteeseen, niin me, mekin olemme yhtä lailla huolissamme siellä vallitsevasta tilanteesta. EU vaatii rajanylityspaikkojen avaamista, jotta tuotteita päästään kuljettamaan alueelle ja alueelta pois ja että henkilöt voivat vapaasti liikkumaan. Me vaadimme Israelilta tätä joustavaa lähestymistapaa ja uudistustoimenpiteitä ja EU tarkoituksena on tarjota tukea infrastruktuurin parantamiseksi ja henkilöstön kouluttamiseksi ja humanitaarisen avun rintamalla voidaan sanoa, että EU on keskeinen toimija ja me tulemme jatkamaan tällä valitsemallamme tiellä. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Toijerman. Kiitokset teille, herra Toijerman. Ja lyhykäisesti kuulemme vielä kollega Aukenia. Ja sitten haluaisin pyytää uh, Weingarten ja Maria reagoimaan keskusteluun samoin kuin Rova Arvitsonia. No lyhykäisesti. yhtenäinen EU voi olla katastrofi, uh, jos kyseessä on Tsekki ja Hollanti, kuunnelkaa minua, jos ne päättävät mitä sanotaan, niin sitten on parempi ottaa selvä kanta, eikä tällaista kaksinaismoraalista suhtautumista. Ja sitten siihen, miten näimme Gaasassa. Ei ole totta, että rajapaikkojen avaaminen olisi parantanut tilannetta. Me kuulimme tämän kvartetilta, mutta olin järkyttynyt kuullessani niin ja pahoillani, että olen niin vihainen, mutta mutta äh, kvartetti ikään kuin myi tässä Israelille sellaista kantaa, että se on päässyt johonkin kantaan. Ei tämä ole totta. Rakennustarvikkeiden tuonti on esimerkiksi lähestulkoon täysin kielletty ja niin pitkään kuin niitä ei saa tuoda kanssa, niin ei siellä mitään kehitystä voida saada aikaiseksi. Ja edelleen gaasalaisia pidetään siellä ikään kuin vankeina. Tämä on miehitys. Tämä on laitonta ja tämä täytyisi paljon selvemmällä tuolla tavalla tuoda eteen, esille. Ja tämän lisäksi rajapaikoista tulee entistä pahempia, koska Israel on sulkemassa ne kaikki, paitsi Karem Salemin rajanylityspaikkaa. Israel yrittää kaiken liikenteen ohjata sinne. Ja sitten Gaasassa on todella kapeita pikkusia teitä, joilla on valtaisesti liikennettä, lapsia kuolee päivittäin ja tämähän saasteita tulee ja tämä on äärimmäisen kallistakin vielä ja Unfralta menee tässä hirvittävästi rahaa ja EU pitäisi nyt puhua selvemmin eikä sanoa vain, että no tilanne on pikkusen parantunut. Ei se ole parantunut ja on tärkeää, että ei, no niin anteeksi puheenjohtaja, on pikkusen liikaa kuulla jälleen samaa asia ihmisiltä, joiden pitäisi tietää paremmin asia. Mrs. Auken, now... Kiitokset Rova Auken. Uh, eh, Mrs. Kiel Nielsen. Rova Kiel Nielsen. Niin, minä vain lisäin siihen, mitä äh, Rova Auken sanoi. Hän puhui kvartetista. No kvartettihan tapaa eh, viikonloppuna taas nyt. Ei tämä nyt ole mikään totaalikatastrofi. Mm, kvartetti on täysin narunalaiseksi joutunut, ei mitään loppupäätelmiä ole eikä muuta. Israel oikein hauskuttaa itseään tässä kovasti. Kvartetti haluaa torjua köyhyyttä Lähi-idässä ja niin edelleen. No onhan tässä paljon ironisia lausuntoja kvartetista Israelissa. Kvartetti on ihan katastrofi. Aivan niin kuin Margaret sanoi, se on osa tätä ongelmaa eikä mikään ratkaisu siihen. Thank you, Mrs. Kiel-Nielsen. And now, um, shall we listen to Mr. Mr. Murray first and then Mrs. Kuulemme ensin herra Murray ja sitten vain Just Kiitos. Niin mitä tulee siihen, mitä EU voisi tehdä, pikaisesti sanottuna, ihmisoikeusjärjestöjen osalta olemme nähneet kaksi piirrettä, jotka liittyvät miehitykseen. Toinen on kestävä rankaisemattomuus ja, ja lisääntyvä ihmisoikeuksien rikkomus, rikkominen. Ja ottaisin esimerkin, on kierre, jossa tutkimuksia tutkitaan, mutta joka ei johda mihinkään oikeustoimiin. Viesti, joka pitäisi saada nyt perille, on se, että kummankaan osapuolen selvitykset ovat johtaneet mihinkään tulokseen, ja koska niissä on systemaattisia virheitä, ne ovat johtaa tulokseen. Mitä tulee Goldstonein suosituksiin, vaan vaatimus, joka liittyvät kansainväliseen oikeuteen, on ratkaisevan tärkeää, kun meillä on olemassa kansainvälisiä oikeuden menetelmiä niitä käytettäisiin. Golson raportti on siirtynyt Genevestä New Yorkiin ja turvallisuusneuvosto on käsitellyt sitä ja se on nyt sitten siirretty eh, kansainvälisen rikostuomioistuimen meidän mielestämme on tärkeää, että asia tutkitaan kansainvälisesti ja nostaa syytteitä, ja tämä on perustava periaate, johon viittasin jo aikaisemmin. Ja sen vain lyhyesti, jos sallitaan, mitä tulee itse saartoon. Minusta Siis tämä on kanta, josta olemme tiukka meidän toimipaikkamme on Kasan kaupungissa. Ongelma on se, että saarto on muuttumassa instituutioksi. Ei olemassa enää mitään osittaista kansallisoikeuden rikkomista. Jos puhutaan osittaisista avaamista, osittaisista sulkemista, me unohdamme yhden asian. Puolitoista miljoonaa ihmistä on kollektiivisen rankaisun kohteena, ja se ei ole hyväksyttävää. Suuri vaara on nyt se, että tästä tulee instituutio, ja että EU itsestään kenties tulee osalliseksi tässä toimessa. Ja tähän asiaan pitää ottaa tiukkaa kantaa. Ja nyt annan puheenvuoroni eteenpäin kollegalleni. Kiitos. For this very clear statement. Kiitokset tästä hyvin selvästä lausunnosta, Rova Weinkart. Yes, just, um, with... Kiitoksia. Mitä voitaisiin tehdä, niin ehkäpä niin tehän tunnette nämä välineet paremmin kuin me, eli mitä voitaisiin käyttää, mutta parlamenttihan on laatinut päätöslauselmaa luonnoksia ja ehkäpä parlamentti voisi vaatia Ashtonilta raporttia päätöslauselman tekstin käytännön täytäntöönpanosta ja ehkäpä parlamentin ulkioasiain valiokuntakin voisi käsitellä tätä niin kuin tämäkin alivaliokunta ja muitakin foorumeita löytyisi, siis esimerkiksi EU-Israel, assosiaationeuvoston kokous tämän kuun lopussa. Erityisesti pitäisi tässä kokouksessa ottaa esille yhteistyö kansalais- ihmisoikeusjärjestöjen kanssa Israelissa ja myöskin rankaisemattomuuskysymys voitaisiin ottaa esille. Vuosi sitten kävin täällä ja sanomani oli silloin melko lailla sama kuin tänään joten tilanne ei ole juurikaan parantunut Israelissa. Joten mielestäni tässä nyt ei kannata jäädä odottamaan. Kun katsotaan YKssa ja Genevessä tapahtunutta äänestystoimintaa, niin se on johtanut hyvin epämiellyttävään tilanteeseen, eli ei ole pyrittykään löytämään EUlle yhtenäistä kantaa. Näyttää siltä, että jäsenvaltiot eivät halua käsitellä tätä kysymystä, koska ne eivät ole samoilla linjoilla. Tämä on varmaan aika noloa, mutta ehkäpä jäsenvaltioiden pitäisi vain äänestää oman omatuntonsa mukaisesti. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Weingarten. And then... Kiitokset Rova Weingarten ja lopuksi vielä Rova Arvitson. Uh, many thanks. Kiitoksia. Hyvin lyhykäisesti loppuhuomiot. Aivan kuten edustaja mainitsi tuossa, niin ihmisoikeuskomissaari on juuri nyt Palestiinan miehitetyllä alueella ja hän tapaa molempien osapuolten korkeita viranomaisia, Simon Peresia, Mahmoud Abbasia ja muita. Hän käy niin Gazassa kuin länsirannikolla ja tietysti myös Israelissa. Tilivelvollisuuden varmistaminen on ihmisoikeuskomissaarin tärkein tavoite tässä hän ja YK pääsihteeri ovat jatkuvasti vaatineet tilivelvollisuutta vastuuta tässä. Ja olen yhtä mieltä muiden puhujien kanssa. Tässä on kaksi tärkeintä asiaa, eli vastuullisuus ja jatkuva saarto. Niin ihmisoikeuskomissaari kuin YK pääsihteerikin ovat jatkuvasti vaatineet saaron purkamista. Eräs seikka, jonka, jota aikaisemmin en maininnut, mutta toisin sen nyt esille. Olemme huomanneet, että monet yksilöt ja kansalaisjärjestöt, jotka tekevät yhteistyötä Goldstonein työryhmän kanssa, heitä on painostettu nimenomaan tämän yhteistyön takia. Ja ihmisoikeuskomissaari on ottanut tämän huolen esille Israelin viranomaisten kanssa. Tämä on eräs seikko, joka pitää tässä kontekstissa tuoda esille. Tässä oli varmaan kaikki hyvä puheenjohtaja. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin vielä toistaa se, mitä Euroopan parlamentti enemmistöllä kokonaisuudessaan on sanonut. Euroopan parlamentti on vaatinut, että raportin suositukset, äh, Goldstonein raportin suositukset pannaan täytäntöön ja että kaikesta kansainvälisen äh, lainsäädännön rikkomisesta joutuu vastuuseen mukaan lukien sotarikoksista. Uskon, että Euroopan parlamentin alivaliokunnalla, alivaliokunnan täytyy olla se ydin, joka joka tapauksessa korostaa tilivelvollisuutta ja rankaisemattomuuden torjumista. Toivottavasti me voimme pitää tästä työn hengestä kiinni ja emme toimisi pelkästään ihmisoikeusalivaliokuntana koko parlamentin toiminnan ytimenä, vaan heijastaisimme myös Euroopan unionin kantaa, yhteistä kantaa, joka joskus on vaikea luoda. Nyt haluaisin päättää tämän keskustelun. Me seuraamme edelleen näitä kysymyksiä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä ihmisoikeustyön kannalta. Seuraava kohta esityslistalla on itse asiassa hyvin lyhykäinen, kohta kuusi. Ja sen jälkeen haluaisin antaa puheenjohtajuuden toiselle puheen varapuheenjohtajalle ennen tunnisia kokoustamme. Vain toteaisin sen valossa, mitä tässä nyt on aikaisemmin kuultu, eli ihmisoikeusneuvoston 16. kokous järjestetään Genevessä 28. helmikuuta 25.3. Alivaliokuntamme lähettää paikalle viiden hengen valtuuskunnan ja haluaisin muistuttaa jäsenille, että sihteeristön pitäisi saada tieto nimityksistä tähän valtuuskuntaan. raja tälle on huominen keskipäivä, niin että kaikki mahdolliset luvat voidaan tätä varten hakea. Uskon, että valiokunta on hyväksynyt sen, että päätöslauselma annetaan asiasta ja siinä tuodaan esille Euroopan parlamentin prioriteetit ja kannat YK ihmisneuvoston tulevan istuntoon. toten ottaen huomioon ihmisoikeusneuvoston uudistaminen, josta olemme tänään aikaisemmin keskustelleet poliittiset ryhmät esittävät päätöslauselmaehdotuksen ja se päättää sen keskusteluun, jota käymme ja Rouva Ashton komission varapuheenjohtaja ja korkea edustaja antaa vielä lopuksi lausunnon. Ja tämä on maaliskuun istunnossa juuri ennen meidän valtuuskuntamatkaamme Geneveen. Joten tämä voi olla myös pohjana meidän pohdinnoillemme. No niin. Haluaisin antaa nyt puheenjohtajuuden varapuheenjohtaja Zipille. Dziękuję pani przewodniczącej. Przechodzimy do punktu siódmego. Kiitoksia. Voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Eli kohtaan seitsemän keskustelu Engelbert Toirmanin kanssa. Hän on neuvoston ihmisoikeustyöryhmän puheenjohtaja. Kyseinen työryhmä on Lissabonin sopimuksen mukana tuoma uusi ihmisoikeustyöväline ja niin kuin täällä on sanottu, tämä on uusi arkkitehtuurin osa ja on hienoa, että puheenjohtaja Toirman on päässyt tänne paikalle. Te olette myöskin meidän yhteistyökumppanin ja on tärkeää, että meidän valiokuntamme ja ihmisoikeustyöryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä. Alivaliokuntaa tietenkin kiinnostaa tämän tyyppinen yhteistyö, erityisesti kun haluamme varmistaa EUlle aktiivista roolia demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi maailmanlaajuisesti. Ja nyt haluaisinkin antaa teille puheenvuoron Meidän alivaliokuntamme haluaa, että ihmisoikeustyöryhmästä tulee keskeinen toimija ja tästäpä syystä toivoisin, että te voisitte nyt alustaa tulevaa keskustelua ja antaisin teille nyt 10 minuuttia puheaikaa, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos, herra varapuheenjohtaja. Ja kiitos myös puheenjohtaja Hautalalle siitä, minut on kutsuttu tähän kokoukseen ja nyt näin varhaisessa vaiheessa. Ja kuten jo mainittiin, tulen teidän luoksenne Kohomin ensimmäisenä puheenjohtajana nyt uusien järjestelyjen puitteissa Lissabonin sopimuksen myötä ja korkean edustajan alaisuudessa, koska on puhuttu myöskin pysyvästä puheenjohtajasta. Se on hiukan harhaan johtavaa. Kysymys on siitä, että tässä tehtävässä on ollut vain muutaman vuoden, mutta tämä kuitenkin on erilaista kuin aikaisemmin, jolloin kysymys oli kuusi kuukautta kestävästä toimesta, tehtävä kiersi. Ja tästä kautta voidaan tietysti saavuttaa paljon kaikenlaista verrattuna entilaiseen, entiseen järjestelmään. Täällä voidaan turvata jatkuvuutta, johdonmukaisuutta, ja myös, mutta tietysti myös on haasteita. Haaste on tämä välitön siirtyminen, joka meillä kaikilla on edessä. Tämä koskettaa minua puheenjohtajana kohomissa, samoin koko palvelua, joka ottaa nyt vastaan tällaisen pysyvän puheenjohtajan, puheenjohtajuuden. Samalla myöskin mietittävä, miten jäsenvaltiot, 20 jäsenvaltiota pidetään mukana tässä täysin, jotka edelleen ovat avaintoimijoita eh, ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella ja ihmisoikeuspolitiikan alueella. On myöskin tärkeitä eroja eh, Ajatellen niitä Kohomin puheenjohtajia, joihin olette tottuneet viime vuosina vanhan puheenjohtajamenettelyn aikana. Aiemmin Kohomin puheenjohtaja oli samaan aikaan myös ihmisoikeus pääosaston johtaja puheenjohtajavaltion ulkoasiaministeriössä, ja siis vastuussa kaikista ihmisoikeuskysymyksistä. Uudessa järjestelmässä Kohomin puheenjohtajan rooli on rajallinen. Ajattelen myöskin ilmoitusta, joka koski virkailijan rooli, kuvattiin seuraavalla tavoin tehtävänä on varmistaa kohmin sujuva ja toiminta hyvä hallinto ja varmistaa se, että 27 ryhmän jäsenen mielipiteet otetaan täysin huomioon politiikkaa muotoiltaessa ulkoasian hallinnossa. Tämä on aika erityistä ja eroaa aiemmasta asioiden hoitamistavasta. Mitä tulee minun erityisiin tehtäviini, on, niitä on yksityiskohtia on muotoiltu ja totta kai tullaan tutkimaan säännöllisesti, tarkistamaan säännöllisesti. Minun oma lähestymistapani on työ, yhteistyön korostamista, ryhmätyön korostamista ja yhteistyötä ennen kaikkea myöskin Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa EUn jäsenvaltiossa ja kolmansissa maissa. Ulkoasian hallinnon myötä olemme osa ihmisoikeuksien pääosastoa ja me pyrimme osalta menestämään sitä, että ihmisoikeuksien pääosasto tulee täysin toimivaksi. Ja totta kai kun edistystä syntyy, jossa kun yhdistetään Euroopan komission ja neuvoston sihteeristön ihmisoikeusyksiköt ja myöskin demokratian ja vaalitarkkailun yksikkö tähän samaan syntyy uusi organigrammi, hallintokaavio politiikan muotoilu on tärkeää. Minulle on selkeä prioriteetti se, että varmistetaan, että edelleenkin jäsenvaltiot ovat voimakkaasti mukana politiikkaa muotoiltaessa sen toimeenpanossa eh, sekä Brysselissä että kahdenvälisissä yhteyksissä. Me tarvitsemme heidän asiantuntemuuttaan, mutta samoin myöskin sitä, että he kokevat politiikasta sovitaan omakseen, muuten me emme voi olla uskottavia. Tätä kautta Tätä ajatellen on tärkeää vahvistaa task forcien tehtävää ja tehtävän rasitusten jakamista. Seuraavassa helmikuun koossa tulla muodostamaan työryhmä, joka koskee LGBT-asioita ja myöskin vakaumukseen liittyviä kysymyksiä. Ja me harjoitamme myöskin meillä yhteistyötä parlamentin kanssa. Tämä alivaliokunta on hyvin tärkeä parlamentin sisällä ulkoisesti ja myöskin toimijoiden välillä ja on tärkeää tulla tähän valiokuntaan kollegojen kanssa, aina kun sitä pyydetään, esittelemään kantoja tälle valiokunnalle ja ottaen huomioon tämän valiokunnan näkemykset omassa työssämme, että voimme vahvistaa yhteisiä ponnistelujamme ihmisoikeuksien edistämiseksi ja puolustamiseksi kautta maailman. Haluamme myöskin jatkaa sitoumusta toimintaan teidän kanssanne ja toivomme, että tämän alivaliokunnan puheenjohtajan järjestetään tilaisuus myöskin käydä keskustelemassa Kohomin kanssa. Haluamme myös läheistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, mikä on erittäin tärkeä kumppani meille ja haluan korostaa sitä. Mitä ovat sitten prioriteetit, joita Kohomilla on 2011? Haluaisin vain mainita muutaman erityisen kysymyksen. Ensimmäinen avainprioriteetti nyt siirtymävaiheessa on se, että me haluamme jatkaa tehokasta toimeenpanoa, mitä tulee olemassa olevaan laajaan agendaan EUn ihmisoikeuspolitiikan alueella. Se merkitsee suuntaviivojen välineiden edistämistä ja prioriteettialueiden edistämistä, kuten LGBT-asiat, demokratian tuki ja monet muut asiat, ihmisoikeusvuoropuhelut ja konsultaatiot, monenkeskinen toiminta Genevessä, New Yorkissa, samoin myöskin Strasbourgissa ja Varsovassa ja muualla. Ja tähän tärkeää on seurata myöskin aloitteita, jotka hyväksyttiin kohomissa viime vuoden lopulla. Olette kuulleet näistä toimenpiteistä ja pyritään myöskin saamaan aikaan maakohtaisia ihmisoikeusstrategioita. Nämä strategiat, niitä tullaan kehittämään EUn delegaatioiden ja edustustojen kanssa paikan päällä, ja niiden osalta tullaan noudattamaan EUn suuntaviivoja, jotka liittyvät EUn ihmisoikeuspolitiikkaan. Ne ottavat huomioon silloin, kun arvioidaan erityistä tilannetta kyseessä olevassa maassa. Tämä tulee johtamaan siihen, että voidaan panna paremmin ja systemaattisemmin toimeen EUn suuntaviivoja ja muita asiakirjoja, mutta samalla voidaan myöskin paremmin integroida ihmisoikeudet EUn kokonaispolitiikkaan suhteessa kolmansiin maihin. Joulukuussa Michel Tillemans, joka oli Kohomin puheenjohtaja Belgian puheenjohtajakaudella, kertoi teille tärkeästä työstä, jota Kohom oli tehnyt viime vuoden jälkipuoliskolla arvioitaessa uudelleen EUn ihmisoikeuspolitiikkaa Äh, Kohom äh, Brysissä kertoi myöskin tämän äh, alivaliokunnan eli myöskin kansallisjärjestöjen edustajille asioista ja myöskin niistä avainsuosituksista, joita Kohon välitti ulkopolitiikan korkealle edustajalle. Nämä suositukset ottivat, otti korkeudustaja huomioon puheenvuorossaan parlamentille joulukuussa, kun puhuttiin ihmisoikeusraportista joulukuussa – hän sitoutui voimakkaasti siihen, että ihmisoikeudet ovat keskeinen osa ulkoasianhallintoa ja että ihmisoikeudet ovat valtavirtaistettuna myöskin EUn edustustoissa. Samalla myöskin todettiin, että eh, korkeudustaja pyytäisi katsomaan eh, avainkysymyksiä, jotka ovat esille näistä keskusteluista ja miten ne voitaisiin panna paremmin toimeen – me katsomme, miten voidaan edetä tässä prosessissa, ja tästä tullaan keskustelemaan sisäisesti hyvin pian, niin että voimme esitellä asian äh, parlamentille, jäsenvaltioille ja muille kiinnostuneille sidosryhmille. Avainkysymys keskusteluissa uudistuksen osalta ovat kohomin äh, työskentelyn menetelmät ja ennen kaikkea kysymys siitä, että luodaan Brysseliin äh, perustunut järjestely. Tästä sovittiin syyskuussa Tähän, tämä ei kuitenkaan saanut yksimielistä tukea jäsenvaltioilta, ja tästä syystä äh, näyttää siltä, että tarvitaan lisää aikaa keskusteluihin. Meidän täytyy ryhtyä lisäponnisteluihin, jotta voidaan parantaa kohomin toimintaa, virtaviivaistaa sen agendoja, tehdä kokouksesta hallitumpia, koska ajoin on aivan liian intensiivistä se keskustelu, jota käydään, pitää olla parempaa valmistelua, jotta voidaan konkreettista keskustelua ja konkreettisia tuloksia. Ja tästä syystä tällä hetkellä KOHOM tulee edelleenkin pitämään kuukausittaisia kokouksia, joiden kesto on puolitoista päivää. Lisäkokouksia kutsutaan tarvittaessa koolle. Ennen kaikkea ajattelen ihmisoikeusneuvoston valmistautumista tai YK yleiskokouksen valmistautumista tai kun ollaan lähempänä eh, ihmisoikeuksien maakohtaisia strategioita. Ja nyt ensimmäinen kokous oli 25-26. tammikuuta. Meillä on erityinen kokous, joka koskee YK-asioita tämän viikon perjantaina 11. päivä ja seuraava säännöllinen kokous 22. ja 23. helmikuuta, joten aina kun on tarvetta, kokouksia järjestetään tiheämmin. Olennaista on myös, avainprioriteetti on vahvistaa ihmisoikeusasiantuntijuutta pysyvissä edustustoissa täällä Brysselissä Meillä on näitä avain kysymysjärjestelyjä, mutta sitä täytyy vahvistaa. Meidän pitää kutsua koolle epävirallisia valmistelevia kokouksia ihmisoikeuskysymyksistä aina ennen säännöllisiä kohomin kokouksia, jotta voidaan keskustella pysyvien edustustojen kanssa siitä, mitä, ollaan, mitä on suunnitteilla. Ajatuksena olisi, että tämän prosessin myötä pysyvät edustustot täällä Brysselissä olisivat lähemmin mukana kohomin työssä ja tätä kautta myös meillä olisi parempi mahdollisuus panna toimeen sitä päivittäisessä työssämme, mikä on tulosta Brysselin kokouksista. Ja aika ajoin olemassa katkos Brysselin, Brysselin toimien ja työn välillä. Avainalue, johon myös haluamme keskittyä, on koko päävirtaistamiskysymys, joka liittyy ihmisoikeuksiin, ja tulemme jatkamaan ponnisteluja, joilla ihmisoikeudet pyritään saamaan osaksi eh, maantieteellisten ryhmien työtä, samoin myöskin kriisihallinnon eh, työtä. Ja yksi väline ovat yhteiset kokoukset. Yhteisessä me meillä on, viime kokouksessa meillä oli kokous maantieteellisten ryhmien edustajien kanssa, jossa puhumme kirjallisista asioista. Ja mitä tulee sitten esimerkiksi lähi kysymysten valmisteluun, me haluamme tehdä tämän yhdessä maantieteellisistä alueista vastaavien kollegojen kanssa. Haluamme keskustella heidän kanssaan eh, neuvoston johtopäätösten toimeenpanosta, toimeenpanosta ja myöskin eh, demokratian Mutta myöskin uudet järjestelyt, joita meillä on, antavat uusia mahdollisuuksia valtavirtaistamiselle ja meillä on säännöllisiä työryhmien johtajien kokouksia eh, ulkoasianhallinnon johtajan kanssa. Ja tärkeää Kysymys on myös sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden näkyminen EUn osalta. Tämä on ollut edellisessä kohdassa esityslistalla. Ja me haluamme jatkaa, intensivioida työtämme. Haluamme katsoa, miten voimme parhaiten hyödyntää sitä, että erilaiset perusoikeusarkkitehtuurin osat ovat vahvistuneet eu ssa Lissabonin sopimuksen myötä. Me haluamme läheistä yhteistyötä perusoikeustyöryhmän kanssa, perusoikeusviraston kanssa ja myöskin komissiosen kanssa, joka vastaa perusoikeuksista. Ja haluamme päästä eteenpäin tässä. Olemme myös kiinnostuneet saamaan lisää tietoa yhteistyöstä, jota on ollut eh, tämän valiokunnan ja kansallisvauksen valiokunnan kanssa, joissa käsitellään samantyyppisiä kysymyksiä. Mitä tulee vuoropuheluihin, kuulemisiin ja alivalikuntiin, Tällä hetkellä on kaksi haastetta. Yksi haaste on välitön haaste ulkoasian hallinnolle täyttää, panna toimeen vastuunsa kaikista vuoropuheluista ja konsultaatioista. Miten vastuu ihmisoikeuksien osalta tullaan hoitamaan ihmisoikeuksien pääosaston ja maantieteellisten yks, vastuuyksikköjen kesken, koska jos katsotaan, miten voimakkaasti maantieteelliset vastuuyksiköt ovat olleet mukana tällaisissa vuoropuhelussa ja konsultaatioissa. Kysymys on myös kapasiteetista. Aiemmin kysymys oli puheenjohtajakauden kauden sihteeristöstä ja komissiosta EUn puolella. Nyt on kysymys siitä, että EUn puolella pöytää istuu ulkoasiainhallinto. Miten tämä hoidetaan? Mitä tulee politiikkaan? Haluamme tarkastella uudestaan vuoropuheluita raikkaalla tavalla ja, ja pyrkiä identifioimaan parhaita käytänteitä ihmisoikeusvuoropuhelusta. Mutta haluamme myöskin eh, integroida eh, ihmisoikeusdialogit vertikaalisesti ja horisontaalisesti koska ne ovat osa EUn politiikkaa suhteessa kolmansiin maihin ja haluamme myöskin käsitellä niitä poliittisella tasolla. Mitä tulee monenkeskiseen toimintaan, se on avainalue. Olemme puhuneet siitä paljon, ennen kaikkea ihmisoikeusasioissa maakohtaisista arvioista. Nämä tulevat olemaan avainalue kohomille, avainprioriteetti valmistauduttaessa ihmisoikeusneuvoston kokouksiin ja YK yleiskokouksiin. Ja me tulemme antamaan strategista suuntavi, suuntaa, ohjausta sekä Geneveä että yleiskokouksia varten. Ja tämä on hyvin äh, tärkeää. Ajattelen myöskin 16 ihmisoikeusneuvoston kokousta. Mitä tulee prioriteetteihin, ajattelen tulevaa ihmisoikeusneuvoston kokousta, me käymme keskustelua näistä vastauksista eri kysymyksiin ja ehdottaisin, että en nyt tartu haasteisiin ja toimiin jokaisen suuntaviivan osalta, jokaisen temaattisen alueen osalta, koska lista olisi hyvin pitkä ja se olisi hyvin valikoivaa, jos nyt ottaisin esille joitakin asioita, joten jätän tämäkin keskustelussa esiin otettavaksi. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt alivaliokunnan jäsenet voivat käyttää puheenvuoroa niin halutessaan. Onko puheenvuoropyyntöä. Kollega Lohbiller. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Uskoisin, että ei tässä nyt ole kovinkaan paljon kommentoitavaa enää, koska tämä oli hyvin kattava luettelo siitä, mitä aiotte tehdä. Ja puheenjohtaja olisi hyvä, jos me saisimme tämän luettelon kirjallisena tässä oli niin paljon kohtia, että en ehtinyt kirjata niitä ylös. Eräs seikka, johon haluaisin puuttua. Totesitte, että teille on tärkeää tarkastella ihmisoikeusagendaa ja sen sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta Euroopan unionissa. Niin monessa yhteyksissä, lähestulkoon joka yleiskokouksessa, tätä ei ole onnistettu saavuttamaan. Meidän valiokuntammekin voi käsitellä vain ulkoista politiikkaa ihmisoikeuksia. Te sanoitte, että te parannatte tätä johdonmukaisuutta ja sen etsimistä. Toivomme, että näin todella toimitte. Näyttäisi siltä, että tämä on tähän asti jäänyt varsin pitkälti huomiota. Niin, e, pani Heidi Hautala. Kiitoksia. Seuraavana puheenjohtaja Hautala, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia. Psykologit puhuvat kognitiivisista dissonanssista ja kuultuani teidän alustuksen, niin tämä kuulostaa ikään kuin meidän omalta työohjelmaltamme. Joten kyllä nyt tässä tarjoutuu oiva paikka strategiselle yhteistyölle, eli meidän ja teidän välille. Tällä hetkellä päällimmäisenä asiana mielessäni on seuraava seikka. Miten voimme välttyä siltä riskiltä, että uusi ulkosuhdehallinto johtaa EUn ulkopolitiikan vähenevään läpinäkyvyyteen? Minä nimittäin uskon, että me emme täällä enää jaksa sitä, että meille tarjotaan vain jotain fasaadia ilman sen kummumpaa selitystä siitä, mitä yksittäiset jäsenvaltiot ovat mieltä tiettyjen keskeisten kysymysten osalta. Joten minä toivon, että parlamentti voisi rohkaista neuvostoa ja ulkosuhdehallintoa sekä Ashtonia toimimaan avoimemmin. Ja tähän liittyen keskeinen kysymys on, että meillä pitäisi olla mahdollisuus saada tarvitsemamme tietoa käyttöön ja erityisesti kansalaisten pitäisi saada tätä tietoa käyttöönsä, mutta on tietenkin selvää, että tietyt tiedot ja asiakirjat ovat luonteeltaan salaisia, mutta silti meidän pitäisi löytää sellainen ratkaisumalli, jolla me voimme varmistaa, että meidän valiokuntamme voisi saada käyttöönsä strategisia asiakirjoja. Esimerkkinä mainittakoon, että tänään laadin kirjelmän Henel, hetkinen, kenellekäs minä sen osoitinkaan? Kollega Astonille. Niin minä kirjoitan näitä kirjeitä tuon tuosta. No, Astonille kirjoitin ja ilmoitin, että kollega Lohmiller esitti kysymyksen Kiinan ase vientikielosta ja kollega Hertz varmaankin muistaa tämän ystävällisävyisen keskustelun ja sanoitte, että tämä oli hiukan liian poliittisluonteinen asia ja te rohkaisitte meitä toimimaan hiukan käytännönläheisemmin, eli no minä esitin kysymyksen, mitkä on poliittisluonteista, mikä on sitten enemmän jotain muuta. No oli miten oli. Me esitimme kirjelmän Ashtonille tästä aiheesta. Strategisia kumppanuuksia on kaksi laatuaan Kiinan ja Venäjän kanssa, ja ehkäpä kansalaisten pitäisi tietää, mistä on kyse Joten minä todellakin toivon, että asiasta päästään yksimielisyyteen, eli että voimme todellakin ymmärtää, mitä neuvoston jäsenet ja Ashton toimillaan ajavat takaa. Ja sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy myöskin tähän teidän alustukseenne. Eli sisäisen ja ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan väliset erot. Pari viikkoa sitten järjestettiin mielenkiintoinen kuulemistilaisuus EU-jäsenvaltioiden panostuksesta CIAn salaisista lennoista ja vankiloista jäsenvaltioista. No ymmärrämme toki, että nämä eivät ole niin helppoja asioita käsiteltäväksi, eivät edes täällä parlamentissakaan, joten minä toivon, että että meidän alivaliokuntamme voisi olla tiivissä yhteistyössä Liben edustajiin ja saada nämä tiedot käyttöömme. Se ei ole tietenkään helppo tehtävä, mutta meidän tulisi ottaa tämä asia uudemman kerran esille, koska se on tärkeää. Sillä on selvää, että monet kolmannet maat ovat havainneet, että meille ongelmana on juuri tämä rankaisemattomuuden periaate. Ja kollega Toirman, haluaisin esittää teille tämän poliittisluonteisen kysymyksen. Onkohan nähtävissä mitään sellaista, että ulkosuhdehallinto arvioisi tätä kysymystä, ottaen huomioon tällä hetkellä saatavissa olevat tiedot? No, Wikileaksin kauttahan suurin osa tiedoista on tullut julki, ja 2007 laatimassamme tekstissä nämä olettamukset kävivät ilmi ja kysehän ei ole vain ainoastaan jäsenvaltioiden tilanteesta, vaan myöskin siitä, että millä tavalla EUn ulkopolitiikka toimii. Me emme voi vaatia rankaisemattomuuden periaatteen toteuttamista, jos me emme toimi hiukan kurinalaisemmin, joten kysyisin, että onko lähitulevaisuudessa tarkoituksena ottaa tämä asia esityslistalle. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olisikohan vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Niin, minä haluaisin esittää teille yhden kysymyksen. Tämä on melkoinen miinakenttä, jolla te joudutte navigoimaan. Täällähän on monia taloudellisiakin intressejä pelissä. Lisäksi täytyy muistaa, että maailmassa painitaan kriisin kourissa. Tietenkin kauppasuhteilla on keskeinen merkitys. Meidän roolimme humanitaarisella sektorilla on huomattava ja myöskin kehitysyhteistyön puolella olemme kehittäneet uusia välineitä, mutta nyt herää kysymys siitä, että miten voisimme käyttää niitä paremmin hyväksi, jotta todellisia tuloksiakin saataisiin aikaiseksi. Ja mitä tulee ihmisoikeuspolitiikkaan ja sen aseman vahvistamiseen, miten se voitaisiin linkittää muihin politiikoihin, me ajaudu siihen tilanteeseen, jossa ihmisoikeuksien ja demokratian vahvistaminen ovat kuin tyhjiössä, vaan että voimme varmistaa, että nämä seikat huomioidaan silloin, kun tehdään esimerkiksi taloudellisella sektorilla yhteistyötä. Oletteko sitä mieltä, että hyviä tuloksia voitaisiin saada aikaiseksi yhteistyössä muiden kumppaneiden kanssa, joiden kanssa te tämän tyyppistä kysymyksistä keskustelette? No muita puheenvuoropyyntöjä ei näemmä ole, joten annan teille saman tien vastausmahdollisuuden. Olkaa hyvä. Mm. Thank you so much for this. Kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. niin toteaisin, että me näemme tämän alivaliokunnan loogisena yhteistyökumppanina ja erittäin mielellämme toivomme tätä läheistä yhteistyötä. Ja kun tulee erityiskysymy- mitä tulee erityiskysymyksiin, esimerkiksi ihmisoikeuspuoltajiin, valiokunta voi tehdä paljon, neuvostokin on tehnyt paljon ihmisoikeuspuoltajien suuntaviivojen täytäntöönpanosta. Me odotamme yhteistyötä teidän kanssanne niin, että katsotaan millä tavalla voidaan vielä parantaa tehokkuutta niin, että saadaan tuloksia aikaiseksi kentällä. Mitkä ovat ne asiat, joiden suhteen voidaan tehdä työtä? Sitten läpinäkyvyys ja tietojen saanti. Tämä on tietysti tärkeä aihe ja te itse viittasitte siihen puheenjohtaja. Jotkut näistä asiakirjoista ja strategioista, joita kehitämme, aina käydään keskustelua siitä, pitäisikö ne, olla, pitäisikö ne julkaista vai ei. Ihmisoikeusstrategiat ja niin edelleen. Tässä on useita asiakirjoja, joiden osalta on tehty päätös, että ne ovat luottamuksellisia, koska muuten niistä tulee julkisen diplomatian asiakirjoja, eivätkä asianmukaisia analyysejä laatijalla olisi mielessä, että ne ovat julkisia asiakirjoja ja silloin he eivät puhuisi niissä niin avoimesti. Tämä on tietysti haaste. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan saada intensiivistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa teidän kanssanne miten ratkaistaan asiakirjojen saatavuuskysymys. Ja tämä on yksi niistä monista asioista, joihin täytyy laajemmalti tarttua. Tämä ei liity pelkästään ihmisoikeuskysymyksiin. Ulkoasianhallinto tällä hetkellä yrittää harmonisoida sääntöjä avoimuuden ja asiakirjojen saatavuuden osalta. Ja tässä on ponnisteluja nyt meneillään. Pari päivää sitten järjestettiin tapaaminen ulkoasianhallinnon ja parlamentin välillä niin, että tämä prosessi saataisiin käyntiin. Toivottavasti lisäselvyyttä saadaan asiaan vielä pian. Ja tällä välillä sitten, aivan niin kuin menneisyydessäkin on yritetty päästä ratkaisuihin, mutta mitä tulee esimerkiksi tulevien vuoropuhelujen osalta tiedonjaosta, niin me yritämme kertoa teille luonnollisestikin päivämääristä ja niin edelleen. Me yritämme äh, debriefausten ja briefausten ja vuoropuhelujen osalta jatkaa vanhoja käytäntöjä Haluamme myös briefata suljetuin ovi alivaliokuntien, alivaliokunnan jäseniä näiden konsultaatioiden jälkeen. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla yhteistyöstä voidaan tehdä tehokkaampaa. No niin, täällä esitettiin useampia kysymyksiä, jotka liittyivät sisäiseen ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuuteen. Edellisessä työssäni minä itse tein työtä vahvasti sisäisen ulottuvuuden osalta. lobbasin paljon sen puolesta, että väliaikainen perusoikeustyöryhmä siitä tulisi pysää, pysyvä perusoikeustyöryhmä. Meillä on vahva mandaatti täällä ja tämä aihe on hyvin lähellä sydäntäni, mutta minusta tuntuu siltä, että No, me olemme hyvin lapsen kengissä vielä, mutta neuvostossa on paljon edistytty. Vain viimeisen puolen vuoden aikana tässä on käyty hyvin vakavia keskusteluja asiasta. Ensimmäistä kertaa KOHOM järjesti perusoikeustyöryhmän kanssa yhteiskokouksen ja perusoikeusviraston johtaja oli myös paikalla. Aikaisempina vuosina tätä ei ollut kyetty tekemään. Ja ensimmäistä kertaa myös kansalaisjärjestö Forum puuttui tähän asiaan. Meidän täytyy todella rakentaa kaiken tämän päälle vielä lisää. Teidän kysymyksenne ulkoasiain hallinnosta ja siitä, että analysoiko se edellisten raporttien löydöksiä, jotka liittyvät esimerkiksi ja vankiloihin ja kuljetuksiin. No tämä on enemmän komission asioita ei, ja työryhmien osalta tämä ei, olisikään niin, ei olisi niinkään kohomin, vaan perusoikeustyöryhmän asia, mutta perusoikeustyöryhmän työ on vasta aluillaan sillä on nyt mandaatti, tämä on uusi asia, sillä on mandaatti käsitellä EU-sisällä perusoikeuskysymyksiä, mutta se ei ole vielä kehittänyt työmenetelmiä tämän tekemiseksi. Tällä hetkellä siinä keskitytään EUn ihmisoikeusyleiskokoukseen, yleissopimukseen liittymisestä. Tässä, niillä ei ole vielä välineitä toimia. Yksi ehdotus on, että toimitaan perusoikeusviraston vuosikertomuksen pohjalta, mutta tässä pitää nyt luoda tätä kulttuuria, joka aikaisemmin ei ollut olemassa, eli neuvosto myös käsittelee EUn sisällä perusoikeuskysymyksiä. Tämä on asia, jota täytyy kehittää tässä vuosien varrella, ja Kohomilla on oma mandaattinsa, se on täysin ulkoinen. Me haluamme läheistä yhteistyötä, koska me myös hyödymme. Meillä on monenvälisillä, monenvälisillä foorumeilla ja ihmisoikeusvuoropuheluissa aina esillä myös ihmisoikeuksiin liittyviä asioita Euroopan unionin sisällä ja me haluamme, että voimme sanoa asiasta jotain. Sitten viimeiset kysymykset liittyvät siihen, millä tavalla voidaan kehitysvälineistä tehdä tehokkaampia ja millä tavalla niiden kanssa voidaan sitten työskennellä. Mitä eurooppalaiseen demokratia- ja ihmisoikeusvälineeseen tulee, niin tällä hetkellä tehdään vaikutusarviota siitä, millä tavalla tämä väline käytännössä toimii. Mutta kenties tämä on sellainen asia, johon kollega haluaisi vielä tästä viereltäni jotain lisätä. Millä tavalla voidaan varmistaa se, että ihmisoikeudet otetaan muilla politiikan aloilla aina huomioon? No me olemme vakuuttuneita siitä, että jos lukee Lissabonin sopimusta, niin sen mukaisesta ihmis- oikeudet eivät ole sellaisia, joita otetaan vain kolmansien maiden kanssa ihmis- asiantuntijatasolla esille, vaan sen pitäisi olla olennainen osa kaikkea politiikkaa. Tässä täytyy tehdä valintoja myös muiden etujen suhteen. Mutta jos ihmisoikeudet otetaan varhaisessa vaiheessa vuoropuheluissa johdonmukaisella tavalla esille, niin me voimme saavuttaa sitä johdonmukaisuutta, jota haluamme. Ja tämä on varmasti suuri haaste, yksi avainhaasteista ulkoasian hallinnolle instituutiona. Me käymme paljon keskusteluja maantieteellisten kollegoimme kanssa ja me haluamme varmistaa sen, että ihmisoikeus, ihmisoikeudet ovat integraalinen osa tätä työtä. Viime vuosina on paljon ponnisteltu tämän sitoumuksen vahvistamista maantieteellisten toimijoiden, toimijakumppaneiden suuntaan. Ja toivon, että pysyvien puheenjohtajien kautta näissä eri työryhmissä voidaan parantaa entisestään tätä työtä. KOHOM ei ole mikään erillinen osa EUn ö, ulkosuhdehallintaa, vaan todella keskeinen osa sitä. Oikein paljon kiitoksia näistä erittäin mielenkiintoista tiedoista ja näistä antamista vastauksista. Onkohan vielä muita puheenvuoropyyntöjä tähän liittyen? Jos ei, niin keskeytämme kokouksemme 10 minuutin ajaksi ja sitten jatkamme yhteisellä kokouksellamme ulkoasianvaliokunnan kanssa. Ja käsittelemme sitten Tunisia kysymyksiä. Uh, eh, excuse me, we have, excuse me, we have an important announcement to make. Niin, anteeksi, vielä yksi tärkeä ilmoitusasia. Varapuheenjohtaja Sip ja minä itse isännöimme huomenna kokouksen, jonka EPP, Euroopan kansanpuolueen ryhmä järjestää. Kasakstanin kansalaisyhteiskunta ja median vapaus kello 15-16 salissa 3E2 e järjestetään tämä kokous. Kazakstanin tilanne on herättänyt paljon mielenkiintoa viime aikoina, joten tulkapa mukaan kokoukseen.

Äh, äh, Hyvät kollegat, missä se nuija nyt olikaan? No niin, hyvät kollegat, voisinko pyytää teitä... Voisiko pyytää teitä kaikkia nyt istuutumaan niin, että voimme aloittaa yhteiskuulemisemme tai yhteiskokouksemme Euroopan parlamentin ad hoc valtuuskunnan matkasta Tunisiaan. Pyytäisin nyt, että yksityiskeskustelut käytäisiin tuolla käytävällä. Pieni ilmoitusasia kello 18 jälkeen käytettävissä olevat kielet ovat seuraavat englanti, ranska, espanja, italia ja puola. Kello 18.30 asti meillä on enemmän tulkkauskieliä. Siis kohta kahdeksan esityslistallamme on nyt käsittelyssä alivalioku- ihmisoikeuksien alivaliokunnan. kokoushan alkoi tänään kello 15 ja tämä kohta käsitellään yhdessä AFET-valiokunnan ja Magreb-valtuuskunnan kanssa. Hoidamme tämän siis yhdessä ja toivon, että hieman myöhemmin tässä kokouksen kuluessa herra Franka, ad hoc valtuuskunnan toinen yhteispuheenjohtaja, liittyy joukkoomme. Meillä on täällä toinen yhteispuheenjohtaja herra Pantseri, joka on Maghreb-valtuuskunnan puheenjohtaja myös. Ja näin täällä myös useita ad hoc-valtuuskunnan jäseniä paikalla. Herra Busuttil, rouva Romero Lopez, rouva Sinclair. Luulin vielä nähneeni jonkun neljännenkin. Ja minä itse edustin tätä ihmisoikeuksien alivaliokuntaa ad hoc-valtuuskunnassa. Ad hoc-valtuuskunta on juuri palannut Tunisiasta. Siellä meillä oli erittäin mielenkiintoinen matka. Keskustelimme lähes tulkoon kaikkien avaintoimijoiden kanssa ajatellen Tunisian tämänhetkistä muutosta. Kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että jaamme vilpittömän, vilpittömän toiveen ja odotuksen siitä, että Tunisian kansalaiset voisivat nauttia aidosti demokraattisesta järjestelmästä ja että heidän ihmisoikeuksiansa kunnioitettaisiin ja oikeusvaltioperiaate toteutuisi. Henkilökohtaisesti minusta tuntuu vahvasti siltä, että me olemme aivan ainutlaatuisessa tilanteessa. Minä en ole tietoinen siitä, että mitään vastaavaa haastetta olisi ollut edessä koskaan ennen. Tunisia, Tunisia ei voi millään tavalla verrata epäonnistuneeseen romahtaneeseen valtioon. Sillä on suurin osa niistä instituutioista, joita demokraattinen valtio tarvitsee, mutta häikäilemätön ja kova diktaattori kappasi nämä instituutiot 23 vuoden ajaksi. Ja maassa vallitsi hyvin vahva presidentin valta. Presidentti väärinkäytti valtaoikeuksia Samoin muutamat perheet, mukaan lukien hänen perheensä, toimivat väärin. Minusta tuntuu siltä, että kansainvälisissä järjestöissä on paljon halua auttaa Tunisia näinä vaikeina, haastavina siirtymäkauden aikoina. EU on tietysti yksi tärkeimmistä tuen antajista kollegat ovat varmaan yhtä mieltä kanssani kuitenkin siitä, että me kovin kovin monesti, monesti olemme kuulleet tunisialaisilta isänniltämme että, ja emänniltämme, että Tunisialla on paljon osaamista ja kykyä, mutta se ei voi yksin rakentaa itsensä uudelleen. Se tarvitsee tukea, se tarvitsee neuvoja. Ja oma toiveeni on se, että kansainvälinen yhteisö koordinoisi tukeansa ja apuansa ja neuvon, antoansa, koska muuten saattaa käydä niin, että Tunisia ei kykene hyödyntämään tätä tukea täysimääräisesti. Olen tietoinen siitä, että huomenna Tunisiassa EUn suurlähettiläät ja EU-edustustot järjestävät kokouksen keskustellakseen näistä asioista ja ne ovat valmiita tekemään läheistä yhteistyötä YK ihmisoikeuskomissaarin kanssa ja Euroopan neuvoston eri komiteoiden kanssa, esimerkiksi Venetsian komitean kanssa, joka on aivan loistava instanssi tähän. Kokouksessa voidaan käsitellä esimerkiksi poliittisten puolueiden legitimisointia ja niin edelleen. Tässä olivat omat huomioni ja haluaisin antaa nyt puheenvuoron ad hoc-valtuuskunnan toiselle puheenjohtajalle, herra Pantseerille. Hän voi kertoa meille näkemyksistänsä ja meidän kokemuksistamme tuolla matkalla. Sen jälkeen avaan keskustelun. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Saanen ihan lyhyesti kuvailla meidän matkaamme – Olen nähnyt lehdistötiedotteen, jonka olemme julkaisseet. Sehän oikeastaan kertoo aika hyvin, mitä paikan päällä näimme ja koimme. Tilanne oli hyvin hankala, ainakin päällisin puolin. Tilanne oli rauhallinen, mutta poliittisesti ja turvallisuuspoliittisesti tilanne oli hyvin ongelmallinen. Mielenosoituksia järjestettiin ja valitettavasti kuolon uhreiltakaan ei voitu välttyä. Neljä ihmistä sai mielenosoituksessa surmansa. Ohjelmamme oli aika tiivis. Me saimme tutustua uuteen tilanteeseen aikakautena Benalin jälkeen. Tämä oli hyvin opettavainen matka. Me kävimme alkuun tapaamassa kolmea valiokuntaa, jotka muotoutuivat Benaliin syrjäytymisen jälkeen. Poliittisen uudistuksen valiokunta yksi, korruptiovastaisen taistelun valtuusvaliokunta ja tosiasioita käsittelevä valtuuskunta. Näiden kanssa me keskustelimme Erityisesti keskustelimme poliittisen valiokunnan Benasuurin kanssa monista kysymyksistä. Puheenjohtajahan on hyvinkin laajaa luottamusta nauttiva henkilö. Ja näiden keskusteluiden jälkeen ymmärsimme tilanne, tilanteen paremmin. Kollega Benasur totesi meille henkilökohtaisesti, että nyt ovat käynnissä poliittisten tahojen, sosiaalisten tahojen, kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa keskusteluja löytääksemme strategian päästäkseen tästä umpikujasta ulos. Tunias, Tunisiassa on siirtymäkauden hallitus, jota ei kylläkään ole vielä tunnustettu. Se on hyvin heikko, mutta kuitenkin se toimii. keskustelimme myöskin pääministerin kanssa ja syntyi sellainen vaikutelma, että hän oli jo ypö yksin tässä suuressa presidentin palatsissa. Tilanne on siis hyvin hankala ja monimutkikas. Konsultaatioiden pohjalta pitäisi saada aikaiseksi strategia, jota Tunisia voisi käyttää – demokraattisen prosessin toteuttamiseksi. Keskusteluissa valiokuntien ja kum, muidenkin kumppaneiden kanssa heräsi kysymys siitä, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle. Se on se keskeisin kysymys, joka kävi ilmi poliittisen valiokunnan puheenjohtaja totesi, että jossain vaiheessa olisi järjestettävä perustuslain mukaisella tavalla presidentin vaalit. Sillä on tietenkin oma legitimiteettinsä, mutta se johtaa toisaalta taas ongelmiin, sillä nykyinen perustuslaki on kaikkea muuta kuin liberaali. Eli Tunisiassa voitaisiin järjestää presidentin vaalit mutta käytännössä kaikki perustuu uudistustarpeen kohdannu, kohdanneeseen perustuslakiin. Lisäksi keskusteltiin myöskin siitä, että olisikohan mitenkään mahdollista järjestää konstituoiva kokous ja sitä kautta lähteä järjestämään presidentin vaaleja – Eli tällä ratkaisumallilla voidaan selvittää, haluaako kansa parlamentaarista vai presidentin valtaan perustuvaa tulevaisuutta, mutta tämä on keskustelu, joka on vielä käytävä tuonempana. Kuten sanottu, nyt yritetään löytää sellainen tilanne, että puolueet voivat aloittaa toimintansa niin en tiedä tulkitsevatko kaikki tilanteen samalla tavalla, mutta että lähikuukausien aikana, tulevan kuukauden, kuuden kuukauden aikana nämä vaalit voitaisiin Tunisissa järjestää. Eli kyse on avoimesta keskustelusta ja minä palaan tähän vielä myöhemmässä vaiheessa, kun esitän henkilökohtaisen kannanottoni, mutta tämä nyt on tämänhetkinen tilanne. Lisäksi keskustelimme myöskin muiden edustajien kanssa, eli siirtymäkauden hallituksen edustajien kanssa. Nämäkin keskustelut olivat erittäin tärkeitä, sillä niiden kautta me opimme ymmärtämään, mikä on tämänhetkinen suuntaus hallituksessa. Muistan erityisesti keskustelut oikeusministerien kanssa – Keskustelemme oikeuslaitoksen uudistuksesta ja tuomareiden riippumattomuudesta. Lisäksi keskustelimme mielenkiintoisista kysymyksistä myöskin puolustusministerin kanssa. Tehän tiedätte, että puolustusvoimat on ainoa Tunisian tunnustama instituutio, sillä armeija ei puuttunut tilanteeseen, vaan oikeastaan mahdollisti tämän siirtymän. Lisäksi järjestimme tärkeän tapaamisen myöskin ulkoministerin kanssa. Keskustelimme tietenkin Tunisian tulevaisuudesta, mutta me saimme myöskin kirjelmän häneltä, jossa parlamenttiamme pyydetään osallistumaan tähän siirtymäprosessiin. Me keskustelimme siis pääministerinkin kanssa ja kansalaiseduskunnan, kansalais järjestöjen edustajienkin kanssa. Keskustelimme muun muassa asianajaliiton edustajien sekä puolueiden edustajien kanssa. Näissä puolueen edustajien kanssa käymissämme keskusteluissa kyselimme sitä, miltä heidän mielestään Tunisian tulevaisuuden pitäisi näyttää. Me saimme erinäisiä vastauksia. Ja todettakoon, että islamipuoluekin esitti meille, Euroopalle siis kysymyksen. Eli mitä tapahtuu, jos islamilainen puolue pääsisi valtaan? Tarkoittaisiko se sitä, että Euroopan unioni kunnioittaisi ja tunnustaisi tämän tuloksen, vaiko ei? Tässä viitattiin tietenkin Palestiinan vaaleihin ja Hamaksen valtaan nousuun. Kyse oli suorasta keskustelusta ja kävi ilmi, että toki ongelmia on, mutta puolueita ollaan paraikaa muodostamassa ja aivan oikeutetusti valittivat sitä, että tähän asti heillä ei ole ollut mahdollisuutta perustaa puoluetta. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen seikka. Kun Tunisian tilannetta tarkastellaan, niin on hyvä muistaa, että kansalaisyhteiskunta on saanut Benalin vihat niskoihinsa, mutta nyt uudistuksen tiellä voidaan sanoa, että juuri poliittiset puolueethan ovat varmistamassa tätä demokratian siirtymistä. Me kävimme siis kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa keskusteluja, ja nämä olivat tärkeitä keskusteluja, koska sitä kautta opimme tuntemaan, minkälaisia pelkotiloja ja odotuksia kansalaisilla on – Heräsi kysymys siitä, että pitäisikö meidän olla läsnä presidentin vaalien aikana vai pitäisikö järjestää jonkinlainen vallankumouksen neuvosto, joka sitten valvoo näitä tulevia käänteitä maassa. Yksi keskeinen kysymys, joka keskusteluissa aina tuli esille keskusteltaessa asianajaliiton edustajien, lehdistön edustajien ja muiden kanssa. Nimittäin kritiikki, joka kohdistui Eurooppaan, ja tätä ei saa sivuuttaa noin vaan Meitä kritisoitiin nimittäin sanomalla, että tehän oikeastaan tuitte Benalin hallintoa ja nyt kysyttiin, että miksi ette toimineet aikaisemmin tilanteen vaatimalla tavalla, jotta ei olisi ajauduttu Tunisiassa tähän tilanteeseen. Eli keskustelut olivat erittäin mielenkiintoisia, valaisevia ja joskus hyvinkin suorasanaisia. Tiukkaan sävyyn kommentteja esitettiin. Niin, mitä voimme oppia tästä vierailustamme? En tiedä, ovatko kaikki kollegani samaa mieltä tästä. Muistutettakoon, että tilanne on erittäin sekaava vielä tällä hetkellä. Tällä hetkellä ei nimittäin tiedetä, miten tässä pitäisi edetä, miltä tulevaisuus voisi näyttää näillä kunnilla ei ole tällä hetkellä mitään mahdollisuuksia tavata. Tietenkin Egyptistä löytyy muslimiveljeskunta, mutta puheena oli eräänlainen neuvosto, joka sitten johdattaisi maata tällä uudistuksen tiellä. Eli on syntynyt eräänlainen tyhjiö ja se johtaa siihen, että voi syntyä hyvinkin vaste, vastakkaisia kehityskulkuja Neljä ihmistä siis menetti henkensä näissä mielenosoituksissa ihan hiljattain silloin vierailumme aikana ja me tiedämme, että tilanne voi muuttua siten, että palaamme menneisyyteen tilanteeseen ennen mielenosoituksia. Sitten vielä turismiin liittyvä kriisi, joka on syntynyt tilanteen muutoksen myötä. Se on yksi uusi ulottuvuus talouskriisin rinnalla – Tämä tilanne tulee tietenkin lisäämään myöskin maan velkaantumisastetta. Sitten toinen keskeinen ongelma liittyy turvallisuuteen, eli ihmisten rakenteiden, instituutioiden turvallisuus sekä yritysten toiminnan tule, ta, tulevaisuuden takaaminen, siihen liittyvä ongelma. Ja sitten sitten kysymys siitä, että millä tavalla tätä demokratiaprosessia pitäisi käytännössä toteuttaa, mitä vaalimenettelyä tulisi käyttää, miten oikeuslaitosta lähdettäisiin kehittämään, miten voidaan varmistaa, että mediat voivat toimia vapaasti. Ja toki pohdittiin myöskin perusvapauksien toteuttamismahdollisuuksia. Ja nyt lopuksi toteaisin, että olisi paikallaan tukea tätä siirtymäkauden prosessia ja että tämän edistyneen aseman tilanne huomioitaisiin. Meidän täytyy varmistaa myöskin yhteistyö taloudellisella saralla sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vuoropuhelua. Lisäksi on keskusteltava myöskin maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä – Tällä hetkellä siihen liittyy vielä ongelma, siis maahanmuuttovirtoihin liittyvä ongelma. Niin kuin muutama päivä sitten täysistunnossa sovittiin, niin mehän perustamme työryhmän demokraattisen prosessin tukemiseksi eli parlamentti muiden Euroopan unionin instituutioiden kanssa osallistuisivat tähän prosessiin. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän ei tulisi toimia ainoastaan vaalitarkkailijan ominaisuudessa, kunhan sellaiset järjestetään, vaan meidän tulisi olla jo nyt paikan päällä edustettuina. Ainakin nämä tulevat puolueet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat tätä toivoivat. Siinäpä oma katsaukseni. Jos jäi jotain mainitsematta, niin onhan täällä muitakin valtuuskunnan jäseniä paikalla, jotka voivat täydentää alustustani. Kiitoksia. Thank you very much for... Kiitokset, hyvä puheenjohtaja Panseri, tästä valtuuskunnan matkan matkakertomuksesta ja pyytäisin kaikkia valtuuskunnan jäseniä esittämään omat huomionsa, mutta ennen sitä haluaisin vielä korostaa sitä seikkaa, että jo Brysselissä, kun uusi väliaikainen ulkoministeri tapasi puhemies Busekin. Herra Oinas, hän lupasi, että valtuuskunta ei lähde Tunisiasta ilman kirjallista kutsua vaalitarkkailutyöhön Tunisiaan. Ja kutsumme todellakin saimme. Ja se, mitä puheenjohtaja Pantseri aivan viimeiseksi sanoi tässä, meidän ei pitäisi olla paikalla pelkästään EU-vaalitarkkailijaryhmänä, vaan muutenkin, niin kenties me voisimme ajatella uudenlaista vaalitarkkailutyötä. Se tarkoittaa pitkäaikaista kehitystyötä vapaita oikeudenmukaisia vaaleja varten. Ja huomasin, että kollega Romero Lopes mainitsi jo sen, että on hyvin vaikea järjestää vapaita oikeudenmukaisia vaaleja, jos turvallisuustilanne on niin kovin epävarma. Eritoten paikallisella tasolla me kaikki tiedämme, miten tärkeä paikallistaso on vapaiden oikeudenmukaisten vaalien järjestämisen kannalta. Joten pyytäisin, että todella mietittäisiin sitä, millä tavalla voidaan muotoilla parlamentin käytännön osallistuminen tähän prosessiin. Täytyy muistaa, että me emme ole toimeenpaneva elin, vaan me olemme parlamentti ja tämän vuoksi meidän täytyy kuulla Euroopan ulkoasian hallintoa. Mutta haluaisin nyt kutsua herra Kamel Euroopin puhumaan muutaman sanaa sen. Hän voi kertoa meille tärkeimmistä huomioista ja tärkeimmistä suosituksista. Merci Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs. Ben, je vous parle ici en tant qu'homme libre qui a retrouvé sa liberté en tant que citoyen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

Uh, transition from uh, dictatorship to democracy because you certainly know how difficult and how challenging it is. But I give the floor to Vice Chair of the Subcommittee on Human Rights, Mr. Kazak. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, c'est vrai que venant d'un pays qui aussi euh, vient de passer une période de transition, il y a